So have a chance to take it away from you ah, when I want. It is a good feeling always. <laughs> Dear colleagues, I think... Uh, niin, hyvät kollegat, aloitetaan tämä ensimmäinen kokous näin kesän jälkeen. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi. Meillä on vaikeita kuukausia tässä edessä. Haluaisin aloittaa esityslistan ensimmäisestä kohdasta eli esityslistan hyväksymisestä. Pyytäisin teiltä että hyväksytte tämän esityslistan ja siihen tehtävät muutokset. Kerron teille kohtaan seitsemän liittyen. Sehän on edustaja Maneskun lausunto Euroopan laajuisista televerkoista. Hän on kertonut sihteeristölle, että hän ei pääse hänne tänään puhumaan tästä lausuntoluonnoksesta. Hänellä on muita velvollisuuksia ja hän haluaisi vaihtaa Faragutin kanssa ja se on tuo kohta 26. Ja Faragut on suostunut tähän vaihdokseen ja myös varjoesittelijät ovat hyväksyneet tämän muutoksen. Pyydän teiltä, että siis hyväksytte tämän muutoksen ja toinen kohta Toinen, toinen muutos koskee sitten äänestyksiä. On pyydetty kahteen äänestykseen liittyen, että ne poistettaisiin esityslistalla. Ensimmäinen on kohta 13. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki, maaseudun kehittämisen Schrötterin lausunto ja sitten 15 ja 16 julkiset hankinnat ja vesi- ja energiahuolto nämä myös edustaja Maneskulta. Nämä äänestykset pidetään lokakuussa 10. tai 11. lokakuuta. Tällä tavoin saamme lisäaikaa tutkia näitä tarkistuksia, joita on tehty erittäin paljon ja esittelijät ja varjoistelijat ovat pyytäneet tällaista lykkäystä jos kommentoitavaa ei tähän ole esityslistaan liittyen siis, niin pyytäisin, että hyväksymme esityslistan näillä muutoksilla. Esityslista on hyväksytty ja kerron myös, että kuten tavallista, tämä kokous lähetetään internetissä ja kerron teille myös, että esityslista luonnoksen kellonajat ovat vain suuntaa antavia, koska me emme vielä, vielä ikään kuin tiedä, tiedä, kuinka kauan missäkin asiassa menee ja jotain odottamatonta voi tapahtua, niin kuin yleensä tapahtuu, eli ottakaa se huomioon. Nyt siirtyisin esityslistan kohtaan kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka pidettiin kesäkuun 20. ja 21. Tämän kokouksen pöytäkirja on saatavilla ja ne, ne on jaettu jäsenille ja niitä pidetään hyväksyttyinä tämän kokouksen lopussa, jos vastalauseita ei kokouksen aikana ole esitetty. Esityslistan kohta kolme on regivaliokunnan alustavan kokouskalenterin hyväksyminen vuodeksi 2013. Meillä on tästä ollut jo alustava keskustelu ja teille on jaettu tuo alustava kalenteri ja pyydän, että pidetään sitä myös hyväksyttynä kokouksen loppu, lopussa, jos vastalauseita ei ole estetty. Jos haluatte jotakin tähän asiaan kommentoida tai, tai esittää vastalauseen, niin kerron, että tämä on nyt paras, mihin on päästy. Olemme yrittäneet ottaa kaikkien toiveita huomioon ja, ja hallinnon kanssa tätä työstää. Siirrytään sitten puheenjohtajan ilmoituksiin. Minä kuitenkin mieluummin lykkäisin noita ilmoituksia hetken verran niin, että otetaan ensin tähän nyt komission jäsen Siim Kallas, jotta hän ei joudu tässä odottelemaan. Komission jäsenen täytyy lähteä tasan kello neljä. Hän on menossa tuonne liikennevaliokuntaan komission jäsen, annan teille, teille puheenvuoron ja sitä ennen muistutan kollegoita, että ennen kesää aloitimme keskustelut Piiperin äh, lausunnosta ja siinä samalla äh, pohdimme, että haluaisimme kuulla Siim Kallasin näkemyksiä tästä asiasta, eli tästä verkkojen Eurooppa-välineestä. Ja tässä on nyt sitten mahdollisuus esittää myös kysymyksiä komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja ja arvon jäsenet, hyvä Danuta. Haluan ensinnäkin lämpimästi kiittää kutsusta päästä tänne käymään keskustelua kanssanne tänne regivaliokuntaan. On aina suuri ilo ja kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa kertomassa näkemyksiään. Viime viikollahan Puheenjohtaja Barroso kirjeessään puhemies Schultzille totesi, että on yhdistyttävä, jotta voi olla kilpailukykyinen, jotta saadaan aikaan kunnollinen liikenneverkosto. Tämä Verkkojen Eurooppa-väline on uusi innovatiivinen väline, joka liittyy tulevaan eh, monivuotiseen talouskehykseen. Ja tarkoituksena on saada aikaan paneurooppalaiset infrastruktuurit, eh, energia, liikenne ja televiestintä kuuluvat tähän kenttään. Ja tällöin keskitytään eurooppalaiseen lisäarvoon ja pyritään eh, palvelemaan sisämarkkinoiden tarpeita. Liikenteen infrastruktuurit ovat erittäin tärkeitä, kun puhutaan territoriaalisesta kohesiosta välttämättä tähän ei ole kiinnitetty riittävää huomiota, varsinkaan kun puhutaan rajat ylittävistä infrastruktuureista. Ja siksi uusi verkkojen Eurooppa-väline nyt täydentävänä on mukaan otettu näihin kohesiopolitiikan välineisiin mukaan. Ja tähän on 10 miljardia euroa myöskin korva merkitty. Ja se säännöt tässä pätevät. Ja tämä on aihe, josta tänään keskustelemme ja mielellään äh, hälvennän huolenaiheita, jos teillä niitä on. Lähtisin liikkeelle kertomalla pääpiirteistä liittyen tähän 10 miljardin kirjekuoreen tässä komission ehdotuksessa. Ensinnäkin 10 miljardia euroa on Georva merkitty pelkästään hankkeisiin kohesiomaissa. Myöskin yleiseen eh, kirjekuoreen sitten puhutaan, ja siinä puhutaan 1,7 miljardista. Ja kyseinen hanke hyödyntää näitä korkeampia yhteisrahoitusasteita, joita voidaan hyödyntää kohesiorahastoissa. 25 prosenttia on siis yläraja. Ja hankkeet valitaan erityisten tarjouskilpailujen kautta eh, pelkästään kohesiomaista puhuttaessa. Ja komissio pitää huolen siitä, että kaikki eh, tukikelpoiset maat voivat eh, saada kunnon osuuden tästä 10 miljardin kakusta. Ja komissio painottaa erityisesti hankkeita, jotka kunnioittavat näitä kansallisia jakoperusteita, mitä kohesiorahastoon tulee. Ja nämä seikat löytyvät komission epävirallisesta asiakirjasta, joka valmisteltiin viime vuoden huhtikuussa, sen jälkeen kun konsultaatioprosessi saatiin päätökseen. Rahassahan tavattiin jäsenmaiden edustajia. Tulette tästäkin eh, yhteenvedon saamaan. Kaikkihan tietävät, että eh, liikenne on tärkeä eh, ja puuttuva linkki löytyy eh, varsinkin itä-länsi-akselilta ja tämä aiheuttaa hankaluuksia kasvulle. Ja kokemus osoittaa, että kohesio maat usein kiinnittävät huomiota erityisesti liikennehankkeisiin kansallisia etuja eteenpäin vieden, mutta laajempi horisontti joskus unohtuu esimerkiksi rajat ylittäviä linkkejä tai pullonkaulojen poistoon ei välttämättä riittävästi ole huomiota kiinnitetty. En tällä kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö muut jäsenmaat olisi yhtä valmiita ajamaan näitä etuja, mutta tämä teet? ehdotus on sellainen, että eh, se sopii parhaiten tällaisiin eh, monenvälisiin rajat ylittäviin yhteyksiin. Ja liikkeelle lähdetään eh, hyvänlaatuisista lisäarvoa tuovista hankkeista tässä teidän ohjelmassa. Varoja valvotaan huolella ja use it or lose it periaate toimii hyvänä kannustimena myöskin on toimittava ohjelma aikataulun mukaisesti ja muidenkin parametrien on täytettävä. Tällä tavalla voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää EU-varoja ja saada täytäntöönpantua TENTE-ohjelma niin hyvin kuin mahdollista. 10 miljardin eh, siirto kohesio eh, rahastosta verkkojen Eurooppa-välineeseen on suunniteltu tapahtuvan sellaiseksi, että tällä saadaan lisäkannustimia, kun pyritään rajat ylittävää liikennettä ja muita eh, hyviä EU-hankkeita e eteenpäin viemään. Jos tätä välinettä ei olisi, niin verkon Euroopan väline ei yksistään riittäisi eh, silloin, kun puhutaan eh, itä-länsi-kohesiosta sillä tässä yleiskirjekuoressahan eh, kaikki 28 voivat hakea avustusta ja tällöin kilpailu on varsin kovaa. Tässä on kuitenkin vielä muutamia huolenaiheita liittyen täytäntöönpanoon, mitä tulee tähän 10 miljardin euron rahoitusmahdollisuuteen. Ensinnäkin sanotaan, että on riskinä menettää oma osa varoista silloin, jos siirretään niitä verkkojen Eurooppa-välineeseen, koska koulutuskysymyksiä tai kaikkia muita seikkoja ole riittävän hyvin huomioitu. Pelätään myöskin sitä, että byrokratia saattaa lisääntyä koska tietynlaiset valvontatoimet kuitenkin vaaditaan, eh, mutta TNT-ohjelman kautta ne hoidetaan. Ehkäpä nyt lähden liikkeelle sitten tästä ensimmäisestä huolenaiheesta. On selvää, että mm, kansallisia Kirkkoja on kunnioitettava ja toimittava siten kuin kohesiorahaston säännöt vaativat. Mutta kilpailukykyisyys, sen on säilyttävä ja tarvitaan sellaisia tarjouskilpailuja, jotka mahdollistavat hyvien eh, hankkeiden läpimenon, jotka tuovat lisäarvoa. Nimenomaan hyvälaatuisia hankkeita tarvitaan. Tarkoitus ei ole eh, first come, first serve periaatteella tässä edetä vaan pyritään todellakin saamaan aikaan kunnon kattavat liikenneverkot Eurooppaan. Ja myöskin rahoituskehyksestä sitä on kunnioitettava. Ja jos tarvitaan, niin on suunniteltu riittäviä toimia. Ja komissio tulee takaamaan myöskin sen, että kukin jäsenmaa tulee eh, voimaan esittää riittävän määrän hankkeita ja että tietyt laatukriteerit täyttyvät. Ja Kaspersin järjestelmä tässä yhteydessä on käytössä. Mitä tulee hakemusten jättämiseen, tulemme auttamaan tässäkin hankkeessa, jotta eh, läpimenomahdollisuudet paranevat. Ja komissio aikoo järjestää eh, lisätarjouskilpailuja myöskin sellaisille hankkeille, jotka koskevat pelkästään eh, rahoitusta, joka on mahdollista verkkojen Eurooppa-välineestä saada. Sitten tästä hallinnollisesta taakasta. Jäsenmaat kantavat hankkeen täytäntöönpanosta päävastuun ja keskushallinnointi verkkojen Eurooppa-välineessä liittyy pelkästään hankkeiden valintaan ja näin ollen ei johda lisääntyvän byrokratiaan. Eli näiden ei tarvitse olla yhteydessä kansallisiin äh, hallinnoitsijoihin, vaan äh, tässä on mahdollista sitten toimia mm, äh, komission kautta. Eli tulemme tukemaan virastoa, jotta on mahdollista toimia paperittoman järjestelmän myötä parhaalla mahdollisella tavalla ja online-toiminta katsotaan mahdollisimman hyödylliseksi. 10 miljardia euroa on olennainen osa tässä ehdotuksessa eh, liittyen verkkojen Eurooppa-välineeseen. Kilpailuelementti on olennainen, eh, jos halutaan kunnolliseen täytäntöönpanoon päästä ja saada aikaan sellaiset infrastruktuurit, joita todella Eurooppa tarvitsee. Eli tässä ei todellakaan viedä varoja pois kohesiomailta, vaan pikemminkin pyritään siihen, että varat voidaan hyödyntää parhaallisella mahdollisella tavalla. Ja kun tarkastellaan tätä neuvottelutilannetta ja monivuotista rahoituskehystä, niin luotan kyllä Euroopan parlamenttiin, jonka tarkoitus on tukea tämän uuden välinen kunnianhimoisia tavoitteita. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt pyytäisin Markus Piiperiä lausunnon valmistelijana puhumaan seuraavana. Markus, ole hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä alustuksesta ja myöskin siitä, että pääsitte tänne tänään. Varmasti kysymyksiä tuleekin tässä esiin, koska niitä kollegat ovat esittäneet. Ehkä hieman sitä, mikä tilanne oli ennen kesälomia. Silloin pitkälti katsottiin, että tällaista välinettä kyllä tarvitaan koska se tuo mukanaan eurooppalaista lisäarvoa, koska se kehittäisi sellaisia liikenneakseleita, jotka yhdistäisivät kaikki alue toisiinsa. Ja kaiken kaikkiaan voitaisiin sanoa, että kokonaishyötyä saataisiin tästä hankkeesta. Kohesiorahasto käyttävät maat, mutta myöskin muut. Eli tämä verkkojen Euroopan väline voitaisiin katsoa välineeksi, joka on hyvä esimerkki sellaisista toimista, jotka hyödyntävät kokonaisuudessaan EU tai tuovat lisäarvoa. Ja täällä Regi valiokunnassa kuitenkin meidän on vakavasti suhtauduttava huoliin, joita on esiin tuotu. Jotkut kollegat esimerkiksi tuntuvat pelkäävän sitä, että kilpailumenettelyissä jotkut maat ovat edenneet pidemmälle kuin esimerkiksi aivan uudet jäsenmaat. Ja kilpailumenettelyissä näin ollen saattaisivat olla huonommassa asemassa. Ja meistä olisikin hyvä kuulla teiltä hieman siitä, miten voitte taata sen, että lähtökohtaisesti kaikkia koskevat samat ehdot ja ensimmäisen vaiheen jälkeen sitten ne, jotka eivät vielä ole mukaan päässeet, ehkä saisivat jonkinlaista tukea päästäkseen mukaan sitten tässä kakkosvaiheessa. Eli reilu jäsenmaiden kohtelu ja alueiden reilu kohtelu on yksi tärkeä elementti vaikka itse uskon kyllä, että regivaliokunta ja liikennevaliokunta näkymyksissään tässä jonkinlaisen kompromissin voivat löytää. Enkä tässä nyt toista seikkoja, jotka puheessanne juuri esititte, ne kyllä tavoiteasettelun liittyen ovat ihan vakuuttavia myöskin mitä tulee yhteisrahoitusasteeseen ja että pyritään tukea myöskin eh, eh, virastoa tässä eh, hakuvaiheessa. Tähän liittyy ihan järkeviä argumentteja ja myöskin lausunnosta me tulette huomaamaan, että olemme vaatineet vielä enemmän sitä, että tulisi nimenomaan näihin raja-alueisiin kiinnittää erityistä huomiota ja siihen, että kaikkia alueita kohdellaan eh, samalla lailla. Eli ensimmäinen kysymys liittyykin tarjouskilpailumenettelyyn. Miten aiotte sen hoitaa sillä tavalla, että nämä esitetyt huolenaiheet tulevat huomioiduiksi? Ja kakkoskysymys on sitten hieman teknisempi luonteelta, niin sitten sen tähän loppuun. Regime valiokunta tulee vielä keskustelemaan 84 artiklasta yleisasetuksessa. Ja kompromissia on jo kehitelty. Kuitenkaan se ei vielä ole sellainen, että se riittäisi liikennevaliokunnan kollegoille. Eli kun nyt tämän lainsäädäntöhankkeen puitteissa loka-marraskuussa saadaan kompromissi aikaan, niin miten voidaan taata se, ja tämä liittyy varmasti myös meihin ja puheenjohtajamme, eli miten varmistaa se, että trilogissa ei sitten Eli se sopu, mikä täällä äh, regivaliokunnassa ja liikennevaliokunnassa aikaan saadaan, ettei päätös, joka tehdään trilogissa, äh, vaikuta päätökseemme. Eli lokamarraskuussa me ehkä teemme päätöksiä, mutta sitten kun puhutaan yleisestä rakennerahastoasetuksesta, niin trilogin puitteissa onkin ehkä tehty jo jonkinlaisia päätöksiä aikaisemmin, ja sillä sitten voi olla vaikutusta näihin, mitä me täällä teemme. Ja kysyisin komission edustajalta, olisi pidettävä huoli siitä, että mitään tällaisia ennakolta tehtyjä ratkaisuja ei olisi, jotka sitten jollain tavalla negatiivisesti vaikuttaisivat toimimme. Viktor Vostinaru, please. Kiitos. Sitten Viktor Vostinaru. Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Minä kuulun siihen enemmistöön täällä regivaliokunnassa, jonka mielestä tämä tapaaminen on oikein hyvä asia. Sitä on odotettu, ja, mutta itse asiassa tämä tapaaminen olisi pitänyt järjestää ennen tuota alustavaa äänestystä. Se, sillä, sillä tavoin olisi vältetty monimutkainen tilanne, mutta hyvä, että tämä nyt järjestyi edes tänään. Pari huomiota. Olisi tietenkin hyvä, jos meillä ei olisi lainkaan ristiriitoja täällä parlamentissa tai sitten neuvoston suuntaan, mutta meillä on kuitenkin huolenaiheita. Monet jäsenvaltiot vastustavat verkkojen Eurooppa-välinettä edelleen ja parlamentissakin, parlamentin sisällä on ristiriitoja. Ja eräs niistä edustajista, joka taistelee tämän verkkojen Eurooppa-välineen puolesta, minusta DG Movista tuleva joustavuus on oikein hyvä asia. Joihinkin asioihin kaipaamme edelleen selventäviä vastauksia komissiolta, jotta pääsisimme asiassa eteenpäin ja löytäisimme tarpeelliset kompromissit, jotta tämä verkkojen Eurooppa-väline saadaan valmiiksi, jotta jännitykset vähenevät ja, ja kunnolliset kompromissit kolmikantaneuvotteluissa saadaan aikaan. Ensimmäinen kysymykseni on, että minkälaisia toimia DigiMove Move tässä ehdottaa, jotta jäsenvaltioiden hallinnollinen toiminta paranee, sillä meillä on edelleen jäsenvaltioita, joissa on vakavia ongelmia toimielintasolla ja, ja hallinnollisella tasolla. Kuten tiedätte, muistutan teitä vanhasta neuvostoliittolaisesta elokuvasta. Sen mukaisesti parlamentti ei usko mihinkään pyhiin lupauksiin. Me haluamme nähdä kunnollisia suunnitelmia, jotka, joista keskustellaan, jotka sitten hyväksytään ja jotka pannaan lopuksi täytäntöön. Tällaisia tarvitaan. Minkälaisia oikeudellisia takuita meillä on, että tällainen institutionaalinen ja hallinnollinen kapasiteetti tulee olemaan riittävä vuoden 2014 alusta. Toinen kysymys kuuluu, että aikooko komissio esitellä ne säännöt, joilla hankkeita valitaan, niitä hankkeita siis, joita nämä 10 miljardia euroa koskevat. Parlamentin tulee tuntea nämä säännöt ennen kuin kompromissia kohti lähdetään. Ja lopuksi vielä, nyt puhutaan näistä 10 miljardista eurosta, jotka otetaan siis pois kohesiorahastosta, sillä pidimmepä siitä tai emme, niin, niin kohesiorahastoon tämä, tämä kuitenkin vaikuttaa varsin suuresti ja varsin dramaattisesti. Ja, ja se vaikuttaa siihen, mihin, mihin yläraja asetetaan. Olen valmis taistelemaan teidän kanssanne ja, ja muiden kollegoiden kanssa tämän puolesta. Me tarvitsemme kuitenkin takuita. Nyt puhutaan eri luvuista, mutta monivuotisessa rahoituskehyksessä esimerkiksi ei ole minkään valtakunnan numerotietoa tästä asiasta vuoden 2014 jälkeiselle ajalle, eikä ole EUn budjetissakaan. Ainoa maininta on, että verkkojen Eurooppa-väline tulee, mutta että minkälaisia takuita on, että sille saadaan kunnollinen budjetti. No 10 miljardia otetaan nyt kohesiorahastosta tähän verkko Eurooppa-välineeseen – Olen iloinen siitä joustavuudesta, jota liikennevaliokunta ja tämä valiokunta ovat osoittaneet. Kompromissi varmasti päästään, mutta antakaa meille hyviä syitä ja perusteluita päästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos sitten Flasak seuraavaksi. Uh, I would like to switch. Kiitos. Ja puhun tsekkiä omaa äidinkieltäni. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tämän uuden välineen esittelystä ja tästä lyhyestäkin alustuksesta kävivät oikein hyvin ilmi monet asiat, vaikkakaan kaikkia huolenaiheita siinä ei varmasti olisi voitu esiin nostaa. Ja ehkä hieman nyt näistä lähemmin kerron. Ensinnäkin kysyn seuraavaa. Euroopan parlamentin ehdotus ähm, panostaa tähän välineeseen sillä tavalla, että korva merkityt summat kullekin jäsenmaalle ähm, todellakin säilyisivät näillä valtioilla. Silloin kun puhutaan varoista, jotka siirretään rahastosta verkon Euroopan välineeseen, eli tässä siis äh, oikeudet säilyisivät jäsenmaan hallinnolla. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, mistä äsken jo kollega puhui. Onko komissio valmis esittämään määräyksiä liittyen siihen, miten uudet hankkeet valitaan, jotka siis saavat rahoituksen näistä kymmenestä miljardista. Olisin myöskin kysynyt hieman valmistelutöistä kunkin ei jäsenmaan osalta, niin kuin tässä todettiin, on mahdollista, että jollain jäsenmaalla on kapasiteettiongelmia, ja kysyisin, miten komissio voi tai haluaa auttaa, jos maalla ongelmia on, tämän tyyppisiä resurssiongelmia. Ja olisin myöskin hieman kommentoinut tätä hallinnollisen kapasiteetin kysymystä liittyen TENTE-ohjelmaan, koska todettiin, että tässä hallinnointi hoidettaisiin tätä kautta ja kahdeksan miljardia euroa mainittiin. Mutta jos voidaan tässä ajatella 50 miljardin euron summaa, niin olisiko mahdollista, että tästä syntyisi jonkinlainen hallinnollinen kaos? Meillä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä ei vaan kuusi, seitsemän, kahdeksan. Nyt suljetaan tämä puhujalista. Meillä on 20 minuuttia näille kysymyksille aikaa ja sitten komissaari vastaukset siihen. Eli, eli esittäkää vain se kysymys, älkääkä kommentoiko, koska, kommentoiko, koska muuten aika loppuu kesken. Konstans, seuraavana. Näytä mallia. Kyllä sopii perustuslakivaliokunta on tehnyt yhden päätöksen äänestänyt yleisasetuksesta ja komissiohan itse esitti asian siten, että 10 miljardia tulisi hyödyntää kohesiorahaston liittyen. Eli mikä on yleisasetuksen rooli? En tiedä, tietääkö komission edustaja sitä, että hakemuksia eh, jäisi sitten melko lailla paljon pois yleisasetukseen liittyen ja tällöin kompromissin tulisi olla sellainen, joka enemmistölle tulisi, eikä sen tulisi olla liian kevytkenkainen, kenkäinen, koska tässä on kovasti jo ponnisteltu asian eteen. Tietysti eriäviäkin näkemyksiä on ollut, mutta tämä oli kuitenkin päänäkemyks näkemys. Te nyt tässä komission jäsen esittelitte oman ehdotuksenne, puhuitte siitä, mutta eh, mikä on teidän kantanne regivaliokunnan lähestymistä tapaan. Näettekö jonkinlaisen mahdollisuuden sille, että yhteinen kompromissi voisi mahdollistua, sellainen, jonka taakse saataisiin e, enemmistö täällä, mutta myöskin neuvoston puolella? Tässähän juuri todettiin, että ei asia ole sellainen, että ainoastaan parlamentissa se aiheuttaa näkemyseroja, vaan myöskin neuvoston puolella. Toisaalta täällä valiokunnassa on sellaisen kantaan päädytty, joka olisi enemmistökelpoinen ja kysyisin, mitä mieltä olette kompromissista, johon me olemme valiokunnassamme päätyneet. Kanserzbieta Łukacijewska. Ten e, Elżbet seuraavaksi. E, dziękuję e, bardzo, panie komisarzu. Mam... Kiitos. Minulla on tässä muutama kysymys. Aluksi puhuitte tuosta 10 miljardista, joka siirretään siis kohesiorahastosta. Sanoitte, että se korvamerkitään jäsenvaltioille, jotka käyttävät näitä varoja muutenkin, mutta sitten lopussa sanoitte, että nämä varat ovat kaikille kohesiomaille. Minkälaisia takuita teillä on sille, että nämä 10 miljardia käytetään sataprosenttisesti kohesiomaissa kohesiorahastovaroja käyttävissä maissa, sillä mitään, mitään virallista asiakirjaa tästä ei ole näkynyt. Nämä epäviralliset asiakirjat eivät riitä. Toinen kysymykseni koskee rahoituslähteiden yhdistämistä tässä verkkojen Eurooppa-välineessä. Jos jotakin hanketta rahoitetaan sekä kohesiorahastosta että muista rahoitusvälineistä, niin Tällaisissa tapauksissa noudatetaanko silloin kohesiorahaston rahoitussääntöjä vai, vai toisia sääntöjä, esimerkiksi tätä ensiksi pyytäneelle annettava rahoituksen sääntöä. Sitten puhuitte myös siitä, että jätetään ulkopuolelle nämä hallinnolliset kulut tukikelpoisista kustannuksista – uusilla jäsenvaltioilla on tästä huomattavasti vähemmän kokemusta kuin vanhoilla. Onko tämä tasavertaista? Ja viimeinen kysymys sitten TENTE-strategian kehittämiseen liittyen vuoteen 2030 mennessä kehitetään vain tätä perusverkkoa ja siellä hankkeiden täytyy täyttää kolme ehtoa, täytyy olla kolme jäsenvaltiota mukana, kaksi kuljetussektoria ja, ja niin edelleen. No jos ajatellaan haja-asutusalueita, kaukaisia alueita ja yhteisrahoitusta, niin haluaisin tiedustella tästä. Jos meillä on vaikka tie, tieverkostoa maissa, maahan, joka ei ole EU-jäsen, niin lasketaanko se mukaan tähän? Voiko tieverkkoa kehittää tällaisessa maassa silloin, kun se yhdistää EUn, EUn ulkopuoliseen valtioon? Vai päteekö tämä ainoastaan EU-maiden sisälle? voidaanko rahoittaa tällaisia verkostoja tällä tavoin monimuotoisesti ainakin reuna-alueilla. Kiitos. Niin nyt kaksi minuuttia per, per henkilö. raki yksi minuutti aikaa. Eh, no eh, Kiitos. Pyrin puhumaan mahdollisimman tiiviisti ja lyhyesti ensiksi. Rouva puheenjohtaja, hyvä komissaari, haluan kiittää edustaja Piipperiä tästä loistavasta työasiakirjasta, koska sen myötä ymmärrämme paljon paremmin tilanteen. Mutta kysymykseni on kuitenkin aika täsmällinen 10 miljardia, jotka siis poistuvat kohesiorahastosta menevät näihin 50 miljardiin, jotka ovat jo käytössä, jotka käytetään näihin multimodaalisiin mekanismeihin. Onko näin? Nämä loput 40 miljardia, jotka on ennakoitu tähän mekanismiin, miten ne liittyvät kohesiorahastoon? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen, miten voidaan perustella tämän 10 miljardin poistamista, poisottamista kohesiorahastosta? niille maille nimenomaan, jotka voisivat saada osan tästä summasta, kun ne nyt käytetään toiseen, niin silloin nämä kyseiset jotkut maat eivät pääse hyötymään tästä rahasta, tästä summasta. Mitä te aiotte tehdä, miten te aiotte toimia? Tämä on hyvin vaikea, monimutkainen tilanne, jolloin Eurooppa ja kohesiorahastonkin toimimus on koetuksella. Kolmas kysymys. Ehkä te voisitte muutaman, muutamiin sanoin kertoa, mihin sopuun on päästy neuvostossa tästä kysymyksestä. Ehkä teidän oli tarkoitus keskustella, kertoa meille siitä, että keskustelu helpottuisi, mutta näin ei tapahtunut. Mutta tämä rahoitusriski, näis. miten sitä voidaan arvioida tässä vaiheessa? Kiitos. marie therese Sanchez-Smith, minuutti. Kiitos. Puhun lyhyesti ja nopeasti, jos suinkin mahdollista. Eurooppalainen investointi kuljetusinfrastruktuuriin on välttämätöntä, jotta pääsemme taloudelliseen kohesioon. Nämä hallinnointimodaliteetit ovat erittäin tärkeitä, jotta tehokkuus säilyttäisiin ja saataisiin alueet yhteen, yks, yh, kytkettyä toisiinsa. Tämä on tässä tapauksessa varsin tärkeää. Mikä tulee olemaan kansallisten toimijoiden, alueisten ja paikallisten toimijoiden vaikutus tässä päätöksentekoprosessissa? näiden liikennemuotojen valvonta olisi erittäin tärkeää, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä, koska meidän täytyy, niiden pitää myös rahoittaa liikenneinfrastruktuuria. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Tämä lisäarvo on todellista, jos se vain kohdistuu näihin puuttuviin heikkoihin lenkkeihin, nimenomaan raja, rajat ylittävillä alueilla. Sen takia Markus Piiperin tekemä ehdotus on hyvä, jos 30 prosenttia mekanismista menisivät näihin rajat ylittäviin hankkeisiin, koska tämä 30 prosentin öö, luku on sitova, niin ainakin minun alueeni ja Gironin alueella tämä on viety päätökseen. Nyt se on vain Ranskan sisäinen kysymys Merpignan Montpellier ja rahoitusta oli pystytty käyttämään. Uh, dear colleagues, I would like to ask Commissioner. Nyt pyydän komission jäsentä vastaamaan. Somehow passionate about... Uh, niin. Tässä aikataulu todellakin painaa päälle. Nämä kysymykset ovat ihan tuttuja ja niitä on minulle esitetty myös eh, muualla, kun näitä kysymyksiä on tarkasteltu. Toteaisin ensinnäkin, että niin pitkälti kuin tiedän, liikenne- ja rekivaaliokunta tekevät yhteistyötä kompromissin löytääkseen. Ja oikein hyvä on, jos kompromissi löytyy ja eh, jos sen suuntaan mennään, niin en voi muuta kuin vain tukea hanketta. Kyseessä kuitenkin on komission ehdotus tästä välineestä puhuttaessa. Tässä kysyttiin 10 miljardista 50 yhteensä IT, energia, liikenne ja sitten 31,7 liikenteen infrastruktuureille ja 10 miljardia tämän 32 sisällä. Ja sitten rajat ylittävät ja muut kysymykset ovat sitten TEN-T-ohjelman budjetissa mukana. Ja myöskin rakennerahastojen, muiden rakennerahastojen kautta on mahdollista saada rahoitusta näihin kysymyksiin. Eli kymmenestä miljardista kohesiorahaa tässä pitkälti on nyt kyse. Kun ehdotus laadittiin, niin filosofinen kysymys kuului, että otetaanko tässä kohesiorahastolta varoja pois vai päinvastoin. Itse katsoisin, että päinvastoin, eli että kohesiorahasto saisi tästä lisää varoja. Koskaanhan ei tiedä, mikä tulee olemaan monivuotisen rahoituskehyksen lopputulema, mutta vahvasti kuitenkin tuin ja edelleenkin tuen sitä lähestymistapaa, että saadaan aikaan väline, joka mahdollistaa keskeisen Euroopan ja kohesiomaiden välisen yhteyden ja toisaalta myöskin eh, eh, eteläisen Euroopan yhteys saadaan. Ja ilman tätä välinettä se ei voisi mahdollista olla. Mutta vastustus liittyy sitten siihen, että katsottiin, että ikään kuin varoitettaisiin pois eh, kohesiorahastosta ja ne ikään kuin hävittäisiin. Joihinkin kysymyksiin liittyen voisin vastaukseksi antaa sen, että asiakirja laadittiin Prahan kokouksen jälkeen ja se on varsin olennainen asiakirja, koska siitä löytyy monia elementtejä, eh, joissa komissio kertoo, miten voidaan auttaa maita valmistelutyössä ja eh, miten nämä hallinnolliset ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla saadaan näin hoidettua. Mutta selväksi on tehtävä se, että ei pelkästään komissio tee hallinnollista työtä näiden asioiden eteen, vaan myös jäsenmaiden on sitouduttava asiaan riittävällä vahvuudella ja oltava valmiit valmistelemaan hankkeita. kyseisen asiakirjan sivu 6 varsin yksityiskohtaisesti kuvailee näitä kysymyksiä. Komissio ilman muuta on valmis auttamaan maita, jos niillä jotain hankaluuksia on tässä vaiheessa Olisin vain eh, todennut tässä vielä sen, että neuvosto on kahteen otteeseen käsitellyt tätä asiaa maaliskuussa ja kesäkuussa. Maaliskuussa hyväksyttiin niin sanottu yleinen lähestymistapa liittyen ohja nuoraan. Eli kyllä tällaiset eh, perussuuntaviivat on esitetty, ja jos luullaan, että prosessi olisi ollut helppo, niin ei se sitä kyllä ollut. Kaksi vuotta oli asioita valmisteltu ennen kuin näin pitkälle päästiin. Sitten kesäkuun neuvostossa hyväksyttiin osittainen eh, lähestymistapa mitä tulee tähän verkon Eurooppa-välineeseen. Ja prioriteettiluettelo on varsin selkeä ja siitä onnistuttiin sopimaan. Myös kohesiomaat selkeästi ymmärsivät, mistä eh, prioriteeteista ja käytävistä on kyse. Ja kysymys kuuluu, onko mahdollista lisätä vielä tähän jotain. Tietysti se on mahdollista. mutta sitten eh, siitä syntyy myös kustannuksia. Eli johonkin on keskityttävä erityisesti, jonkinlainen strateginen kokonaiskuva on luotava ja sitä myös noudatettava. Tästä seurasi pitkä keskustelu. Tultiin esittämään kaikenlaisia ehdotuksia eri rautatieyhteyksistä ja rajat ylittävistä yhteyksistä. Mutta kaiken kaikkiaan mm, eh, kuitenkin ehkä kannattaa nyt muistaa ja pitää mielessä tämä strateginen kehys, joka esitettiin ja hyväksyttiin. Selvää on, että seuraavassa prosessin vaiheessa asiaan vielä palataan, mutta on syytä kuitenkin ymmärtää se seikka, että jos halutaan hyödyntää hyvin tämä 10 miljardin summa, ja eihän se mikään valtava summa sinällään ole, sekin on syytä muistaa, niin 2008-2011 komissio mm, hyväksyi rahoituslaitoksille tukea 4300 eh, 4,5 biljoonaa, eli tästä saa vähän kuvaa summien suuruusluokista. Mutta tähän liittyen suurin ongelma, eh, joka on askarruttanut teitä täällä ja myös eh, monia maita eh, liittyy pelkoon. Eli miten varmistaa se, että 10 miljardia euroa ei mene vaikka vain yhdelle hankkeelle ja kaikki muut jäävät sitten ilman minkäänlaista rahoituksellista tukea. Eli on tässä töitä tehty kovasti. ja katsoin sitä Prahan asiakirjaa ja teidän kompromissinne kyllä eh, samaan suuntaan sinällään menemät. Me pyrimme tietynlaisen maantieteellisen tasapainon säilyttämään. Ensinnäkin katsotaan, kun kohesiovarat siirretään välineeseen, niin kohesiosäännöt pätevät edelleen. Eli tietyt tiukat säännöt pätevät, kyllä ja me voimme tämän hyväksyä, se näyttää olevan osana myöskin kompromissia, mutta tämä toinen osio sitten on vielä auki, eli se, eh, mitkä ovat säännöt, eh, eh, mitä tulee niiden varojen hallinnointiin, jotka nyt ovat verkon Euroopan välineessä, eli esitetäänkö kattoa 10 no, miljardia on siis tämä komission ehdotus. Tähän sanoisin yhden seikan. Komissio on valmis ehdotuksen seuraamaan, mutta komissio on omassa esityksessään eh, todennut, että kansallisille hankkeille annetaan suurin prioriteettiasema, niin kuin Hanja Lewandowski kirjeessään totesivat ihan selkeästi. Eli tästä on olemassa yhteinen kanta. Meitä on kyllä kritisoitu tästä asiasta ja voin myöntää sen, että komissiossakin tämä asia oli hieman hankala ja epäselvä, mutta nyt kuitenkin komissiossa yhteinen kanta on aikaan saatu ja toivottavasti myös teidän kanssanne kompromissi on mahdollista aikaan saada. Voidaan tehdä varsin paljon eh, maantieteellisen tasapainon säilyttämiseksi, se on totta, mutta emme voi verkkojen Euroopan välineen myötä luoda uutta koheesiovälinettä. emme saa saada sellaista väärää, väärää kuvitelmaa, että meillä on olemassa kohesiovarat, jotka ovat huomattavasti enemmän kuin tämä 10 miljardia, ja sitten meillä on kohesiovaroja verkkojen Eurooppa-välineessä, jotka eivät sitten millään tavalla liittyisi tähän toiseen, vaan olisivat logikaltaan ihan oma yksikkönsä ja hoitavat isoja rajat ylittäviä projekteja. maatilan tasa-arvo on tärkeä, tai tasapaino on tärkeä asia, mutta samasta kohesiorahastosta CF-välinen sisällä ei voi olla kyse. Uskoisin, että ja toivoisin, että jonkinlaiseen kompromissiin tässä mahdollisuus on päästä. Kiitos. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt teidän ilmeisesti pitää lähteä. Haluaisin kiittää teitä osallistumisesta kokoukseen. Toivottavasti tämä selvensi hieman Konstans. One, question, one more question. It was a commission. Niin, minä haluaisin kysyä vielä yhden kysymyksen. Komission ehdotuksessa sanottiin, että kohesiorahastosta otetaan rahaa ja annetaan sitä verkkojen Eurooppa-välineeseen. Olisitte voineet antaa sen rahan suoraan verkkojen Eurooppa-välineeseen. Se olisi ollut helpompaa, koska parlamentti ei hyväksy kohesiorahaston leikkaamista, mutta tämä oli teidän oma ideanne, että tehdään näin. That you, don't, uh, that you are not ready uh, to mix the procedures. Niin, eli että te hyväksytte sen, että tässä otetaan nyt nämä varat kohesiorahastosta – koheesiorahasto on eri kuin liikennerahastot. As I explained it. No, yritin selvitellä äsken asiaa, tuoda omat näkemykseni esiin. Ja toisaalta, jos tällainen ei ole hyväksyttävissä oleva asia, niin kuitenkin sanoisin, että ilman tätä välinettä ei ole olemassa välinettä, jolla todella voitaisiin parantaa koheesiomaiden yhteyksiä muuhun Eurooppaan. Sen takia tähän välineeseen on päädytty ylipäätään. Mutta jos tähän otetaan rahat mukaan ja saadaan sitten aikaan kohesioväline, johon pätevät eh, kohesiosäännöt, tässä siis yhteisrahoitus tärkeänä elementtinä, niin silloin yleiskuvaa tarvitaan ja sen jäsenmaat pääpiirteiltään saivat hyväksyttyä. Eli että transeurooppalaisista verkostoista on kyse. Ja se kattaa kohesiomaat ja tällöin on siis olemassa erityinen rahoitusväline näille hankkeille. Kiitos hyvä komission jäsen. Jatkamme kokousta hetken kuluttua. Okay. Thank you. Um, with this I would like to move to point six on our agenda, which is actual... Nyt siirrytään sitten esityslistan kohtaan kuusi, koska tässä jatkuu keskustelu verkkojen Eurooppa-välineestä. Markus varmasti haluaisi, haluaisitko pitää tästä vielä jonkinlaisen esittelyn vai, vai oletko jo sanasi sanonut? Das ist noch nicht gewonnen, ne? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen äsken toi selvyyttä ainakin joihinkin kysymyksiin mielestäni. Eli eh, varat jaettaisiin kohesiosääntöjä noudattaen. Tässä todettiin muun muassa, että ensimmäisessä vaiheessa kansalliset seikat voidaan huomioida, mitä tähän jakoavaimeen tulee. Eli huomioidaan äh, jäsenmaiden prioriteetit, ja tällä komissio on tullut vastaan ne hankkeet, jotka jäsenmaissa katsotaan tärkeimmiksi, että tällöin komissio myöskin nämä hyväksyisi. Ja toinen myönnytys olisi tässä myöskin ollut. Mutta ehkä ei kuitenkaan voi mennä eh, niin pitkälle kuin mitä esimerkiksi Rolf Rehl eh, puheenvuorossaan esiin nosti. Eh, kyseessä on uusi väline, väline joka pohjautuu kilpailuun. Ja jos tämä nyt tässä hävitettäisiin heti alun alkaen, niin emme olisi paljoakaan saavuttaneet. Oltaisiin business as usual tilanteessa. Tällöin e, jako mahdollistettaisiin tietyille hankkeille e, ilman varsinaisia kannustimia, eikä varmasti tästä voi kyse olla silloin, kun puhutaan tästä pienestä osasta kohesiorahastoa. Ehkä tässä on syytä ajatella ja pyrkiä johonkin innovatiivisempaan. Ne säännöt, e, joita komissio nyt tuntuu olevan valmis muuttamaan. Jos niitä mukautetaan siihen suuntaan kuin mitä me olemme toivoneet, niin voisi olla hyvä, jos sitten eh, kollegat toisellakin puolella, eli täällä vasemmalla päin, eh, ymmärtäisivät sen, että kannattaa jo ehdotus olla valmis hyväksymään. Muutoin toimitaan ilman keskushallinnointia, eh, kaikki hoituisi kohesiorahaston kautta ja sitten ei olisi saatu aikaan dynaamista lähestymistapaa, johon tarkoitus oli päästä, ja se olisi ainakin omasta mielestäni valiteltavaa. En nyt tässä halua kuitenkaan eh, puuttua siihen, mitä lopullisessa mietinnössä esitetään. Tässä varmasti tarkistusehdotuksia tullaan tekemään ja katsotaan sitten, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia todellakin tulee. Niin, ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijöille, sanon muutaman sanan tästä, mitä Markus sanoi kompromissia totta kai yritetään saavuttaa DG Region ja liikennevaliokunnan suuntaan. Ja vakuutan teille, että kaikista kompromisseista äänestetään täällä valiokunnassa, mitään ei ohjata tästä valiokunnan ohi. Eli jos kompromissiehdotus on pöydällä, niin se tuodaan tänne valiokuntaan, eli, eli älkää olko tästä huolissanne. Haluaako Viktor varjoesittelijänä puheenvuoron? varjoesittelijöissä sanoisin, että joka asiasta ei, ei nyt tarvitse puhua. Voitte myös reagoida siihen, mitä äsken kuultiin. Viktor, Ramona, Karimadeli ei ole täällä. Luoko Oggi puhua? Paní předsedkyně, eh, já bych chtěl říci, že... Kiitos puheenjohtaja. Niin sanoisin vain, että otan ilolla tämän, tämän asiakirjan vastaan. Se täydentää hyvin täällä käytyä keskustelua. Olen iloinen myös siitä, että keskitymme näihin rajat ylittäviin hankkeisiin entistä enemmän ja raja-alueiden hankkeisiin ja että 30 prosenttia rahoista menisi näille raja-alueille. Se on hyvä asia. Kysyisin tässä nyt vain, että että onko esittelijällä mitään ajatusta siitä, miten tätä rahastoa nyt koordinoitaisiin kohesiorahaston kanssa tehokkaalla tavalla. Haluaako Viktor puheenvuoron varjoistelijana? Eikö? It's quite, uh, quite... No, tilanne ei ole ihan helppo nyt komission jäsenen puheenvuoron jälkeen. Se ei ollut ihan tyydyttävää, vaikka yritän melko lailla pehmeästi tässä nyt kantani ilmaista. Tämä 30 prosenttia ja rajat ylittävä ulottuvuus, niin niin kuin jo totesin, tämä on hieman liian rajoittava lähestymistapa, koska joillain jäsenmailla tilanne on sellainen, että ongelmat jo on hoidettu. Ja sitten on jäsenmaita, joiden tilanne on hankalampi, ja tällöin ne ehkä tarvitsevat enemmän. Sen takia tarvittaisiin lisäjoustavuutta sen mahdollistamiseksi, että voidaan mukauttaa rahoitusta vastaamaan tarpeita. Jos tätä joustoelementtiä ei ole, niin voidaan vain lisätä jäsenmaiden vastustusta, koska jäsenmaat näkevät mekanismin mahdollisesti liian rajoittavana. Ja vetoaisinkin en ollen joustavampaan lähestymistapaan. mitä tulee näihin rahoitusosuuksiin. Toisaalta kyllä toivon, että ja kompromissihan tässä todellakin tarvitaan. Eihän tässä mitään utopiaa haluta aikaan saada. Eli kyllä ihan konkreettisen kompromissiin on pyrittävä. Ja liikkeelle on lähdettävä kompromissista, jonka rekivaliokunta on aikaan saanut. sen muodostaa eh, pohjan eh, jatkolle jatkokompromissien suhteen. Ja se jo sinällään on ehdotus, joka, kun huomio tai joka huomioi melko lailla hyvin aikaisemmin esittämäni tarkistukset. Eli jos vain omalta kannaltani asiaa katson, niin olen melko lailla tyytyväinen, mutta katsoisin, että tärkeää on voida saada joustavuutta esitykseen ja tarvitaan myöskin poliittista tukea eri poliittisista ryhmistä, jotta saadaan ratkaisu aikaan. Jos poliittiset ryhmät eh, pitävät tiukasti kiinni omista kannoistaan, tai syntyy suuria näkemyseroja, niin tällöin ei välttämättä komissiokaan sitten ole enää joustava ja tämä saattaa hankaloittaa tilannetta myöskin neuvostossa. Ja tällöin kompromissista ei olisi suurtakaan käytännön hyötyä. Ja itse toivoisin, että saataisiin aikaan kompromissi. Olen valmis konsultteja ja muiden kanssa ponnistelemaan kompromissin eteen, mutta liikkeelle on lähdettävä olemassa olevasta kompromissista, joka saatiin hyväksyttyä yleisasetuksen liittyen. Tarvitaan joustavuutta eri osapuolilta ja katsoisin, että muun mm, pääosastolta myöskin tarvittaisiin hieman erilaista lähestymistapaa. Cornelia ei ole täällä. Haluaako John puhua? Ei. Sitten Scheller seuraavaksi. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Aikataulu oli tiukka, siksi en äsken esittänyt kysymystä, mutta Bostinaron puheenvuoron voin yhtyä komission jäsen ei oikein vieläkään ymmärtänyt asioita siten, että tässä olisi meidän kannaltamme katsottu jotenkin eteenpäin päästy. Piperin esitys olisi voinut olla hyvä pohja. Siinä on tehty konkreettisia ehdotuksia siitä, eh, miten olisi sitten saatu vähän konkreettisimmin eh, valaistusta siihen, mihin ylipäätään pyritään tällä välineellä. No, tämä 10 miljardia eh, on yksi asia, mutta liittyy tähän paljon muutakin. Eihän tämä ole pelkkä rahoitusväline, vaan eh, sellainen väline, eh, joka toimii ikään kuin instituuttina, eli tarvitsee myöskin henkilökuntaa, vaikka vielä ei tiedetä minkä verran, mutta kustannuksia joka tapauksessa tulee aiheuttamaan. Ja kysymys kuuluu, mistä nämä varat otetaan. Otetaanko ne komission henkilöstövaroista vai käännytäänkö tässä sitten eri virastojen puoleen ja lisätäänkö henkilöstöä näissä. Eli tällä, tämäkin on kysymys, joka tulee hoitaa. Ja eri jäsenmaiden kannanotoista olen saanut sellaisen vaikutelman, että eh, väline sellaisena kuin sitä nyt on esitetty ja instituuttina eh, on asia, jota ei ole vielä riittävän hyvin tarkasteltu. Jos tässä sanotaan, että pyritään tukemaan erityisesti näitä transeurooppalaisia verkostoja, pyritään tukemaan eh, raideliikennettä, niin ilmeisesti sitten tässä erilaiset jäsenmaiden raideliikenteestä vastaavat virastot ja liikenteen harjoittajat olisivat kuvassa mukana. No, nämä tulisi ensin voitaisiin saada sitten pöydän ympärille, koska eh, puhutaan kuitenkin pitkän aikavälin suurista investoinneista. eikä tällöin välttämättä kyse ole sellaisista transeurooppalaisista verkostoista kuin eh, mitä me olemme tässä pitkään vuosien varrella käsitelleet. Ja se, mitä tässä Piiperi juuri totesi rajat ylittävästä liikenteestä, voin täysin yhtyä puheenvuoroon, koska siellä nimenomaan on näitä heikkoja lenkkiä puhuttaessa TEN-verkoista, koska infrastruktuurin eh, operaattorit tietysti keskittyvät yleensä sellaisiin osiin verkkoa, jotka ovat tuottavampia, sitä välttämättä reuna-raja-alueet eivät ole ja suuret liikenteenharjoittajat ovat myöskin kilpailutilanteessa toisiinsa nähden. Eli näitä käytännön ongelmia täytäntöönpanoon liittyen on olemassa ja ne ovat seikkaa, joita tulisi tarkasteltava. Tarkoitusperät sinällään varmaan ovat tässä ihan myönteiset, mutta jos tässä pyritään todellisen rajat ylittävään eurooppalaiseen liikenteeseen, joka hoituu hyvin valtioiden rajoista riippumatta, niin pelkäänpä pahoin, ettei tässä suurtakaan edistystä tule ihan lähivuosina tapahtumaan. Kiitos François Alfonsi seuraavaksi. Merci. No. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti tästä Piperin mietinnöstä, joka on varsin mielenkiintoinen, jossa on otettu ihan oikeutetusti monia asioita esille ajatus, että eurooppalaiset painopistealueet olisivat johdattamassa näitä suuria investointeja. Se on hyvä ajatus, mutta muistutan kuitenkin, että ei ole kyse vain rajat ylittävistä aspekteista. On kyse myös liikennemuodosta, jotka ovat prioriteetteja. Haluaisinkin tietää, on, aikooko komissio sisällyttää nämä painopistealueet, näihin painopistealueisiin vähemmän hiilidioksidia kuluttavia liikennemuotoja näihin, näihin liikennemuotoihin ja infrastruktuuria ajatellen. Minä ajattelen myös tässä merialueita, joissakin tilanteissa esitysti Balkania, ehkä myös voisi ajatella lietua ja Viru. On paljon ratkaisuvaihtoehtoja, joita on löydetty meriteitse. Tilanne ei ole kyse vain yksinkertaisesti infrastruktuureista, joita pitää tukea, vaan myös pitää käynnistää joitakin yhteyksiä pitkälle aikavälille, jotta voidaan myös vaikuttaa taloudelliseen vakauteen. Onko näitä ajatuksia sisällytetty komission hankkeisiin? Uh, thank you. Thank you very much, Kiitos Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, e, ja przypomnę... Kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin teitä, että aiemmin olemme keskustelleet jo tästä asiasta ja siinä vaiheessa sanottiin komission taholta, että e, makroalueiden kehittämiseen ei ole kiinnostusta. Monet olivat sitä vastaan, että tällaisille toimille olisi jokin yhteinen budjetti, jota käytettäisiin useissa jäsenvaltioissa. Nyt meillä on kuitenkin tulossa tähän väline. Sanoisin, että tämä hanke on hyvin mielenkiintoinen. Totta kai siihen liittyy vielä suuria kysymysmerkkejä joista suurin osa on, on komissiosta lähtöisin, mutta osa myös ihan markkinoilta. Kuinka tehokkaasti kohesiorahastosta tulevat 10 miljardia saadaan lopulta käytettyä? Onko meillä mitään tutkimustuloksia siitä, kuinka monta työpaikkaa tällä tavoin esimerkiksi pystytään luomaan – Näinä kriisiaikoina täytyy keskittyä uusien työpaikkojen kehittämiseen. Siksi kysynkin, että kun nämä 10 miljardia nyt siirretään tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen, niin kääntyvätkö ne tulevaisuudessa uusiksi työpaikoiksi EU-ssa? Ja vielä eräs asia, joka on jo otettu esiin. Minua kiinnostavat nämä kulut suuresti. Tässä puhuttiin 50 miljardista eurosta ja nyt ei puhuta tietenkään hallintokuluista, mutta meitä kiinnostaisi tietää, minkä, minkälaisia nämä kulut olisivat jäsenvaltioille kohesiopolitiikassa. Haluaisin jonkinlaista vertailutietoa siitä, minkälaisia nämä kulut olisivat. Kiitos Mari Teres seuraavaksi. Ihan nopeasti haluaisin toistaa kysymykseni, koska komissaari ei vastannut siihen kahdesta kohdasta. Mikä tulee olemaan vaikutukset tässä hankkeiden, päätöksentekohankkeiden valmisteluvaiheessa? Mikä niiden vaikutukset ovat paikallisella alueella, alueellisella ja kansallisella tasolla? Ja mitä tulee tähän 30 prosentin hankkeeseen? rahastosta siirretään näihin rajat ylittäviin hankkeisiin. Miten voidaan harjoittaa joustavuutta, koska kaikki rajat ylittävät alueet eivät omaa samoja tarpeita? Minä, me olemme lähes jo, me olemme lähes hankkeen lopussa ainakin, voin sanoa näin omalta osaltani. Uh, I, I don't have anybody else. Muita ei nyt puhujalistalla ole, joten haluaako Markus käyttää seuraavan puheenvuoron? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Kiitos puheenjohtaja. Jotkut ikään kuin olettaisivat, että minä hoitaisin komission hommat, mutta en näin aio tehdä. Voin jotkut esiin nostetuista seikoista pyrkiä huomioimaan esityksessäni ja huomioimaan ne sillä tavalla, että liikennevaliokunnan kollegoille esitys myöskin käy, ettei synny ristiriitaa, eh, joka joudutaan hoitamaan sitten täysistunnossa. Niin kuin tässä eh, todettiin, mekin todellakin toivomme, että kompromissi löytyy ja ensiaskeleita sen suuntaan on jo otettu. SD ja Bolsonaro tekivät ehdotuksensa ja oma mietintöni e, jo, jollain tavalla huomioi tämän seikan, eli nämä eri vaiheet. Ja miksi me sitten voisi onnistua sopimaan näistä menettelyistä. Varsin monet kysyivät, miltä tämä kaikki konkreettisesti näyttäisi. Ensimmäinen vaihe varmastikin tulee olemaan sellainen, jolloin toimitaan siten, että kansalliset, kansallinen määrärahojen jako on pohjalla. Ja huomioidaan kunkin teoreettinen osuus kohesiorahastossa. Ja tällä tavalla katsotaan, että on ikään kuin oikeutettu viemään läpi oman hankkeensa. Tietysti tarvitaan tarjouskilpailun läpikäymistä, tiettyjen kriteereiden on täytyttävä ja kaikki asemat eivät välttämättä sittenkään onnistu. Mutta sitten tulee tämä kakkosvaihe ja sen yhteydessä voisin kuvitella, että nekin, jotka eivät ole lainkaan vielä osallistuneet, sitten tässä kakkosvaiheessa tulevat mukaan, kun varsinainen tarjouskilpailu käynnistyy. Miten asia teknisesti hoidetaan? ei välttämättä ole asia, jota meidän on tarkasteltava. Meidän on määriteltävä ikään kuin tämä filosofia ja pidettävä eri oikeuksista huoli. Ja voin vastata myöskin Mari Teresille tässä ja todeta, että ymmärrän kyllä, että ei ole helppoa näitä rajat ylittäviä seikkoja hoitaa, mutta se ei ole todellakaan minun tehtäväni, vaan me mietimme tätä perusfilosofiaa, miten vahvistaa raja-alueita ja miten tämä sitten käytännössä saadaan hoidettua asia, joka kuuluu komission asiantuntijoiden harteille. Ja niin kuin tässä Wojciech puheenvuorossaan totesi, tämä varojen tehokas käyttö ei varmaankaan voi olla paljon tehokkaampaa kuin mitä komissio tässä on esittänyt eurooppalaisia toimia ei kovinkaan paljon ole ja siksi voitaisiin katsoa, että tämä on ihan järkevä ehdotus. Eli jos euro, joka taskusta otetaan, kerrotaan viidellä, ja katsotaan sitten esimerkiksi EIBen hankerahoitusta, jos sekin voitaisiin hyödyntää, niin varmasti voidaan katsoa, että tällä tavalla tarjoutuu hyvä mahdollisuus todellakin hoitaa ja viedä läpi nämä asiat. Ja jos tämä kaikki helpottaisi esimerkiksi pääsyä tietyille Puolan tai Bulgarian alueille, niin sehän olisi nimenomaan eh, kyseisen hankkeen tuomaa lisäarvoa ja eh, seikka, joka tukisi kyseisten alueiden taloudellista tilannetta. Ja siihenhän tällä välineellä pyritään. Ja olisin todellakin iloinen, jos tämän tyyppisen kompromissin valiokuntamme voisi päästä. Kiitos. Thank you very much, Markus. Kiitos, Markus. Nyt pitäisi päättää, mihin mennessä tarkistukset pitää jättää. Haluaisin muistuttaa teitä, että varoitin teitä jo heinäkuussa, että tähän tulisi todella, todella lyhyt määräaika. Ja se on 19.9 kello 12, eli ylihuomenna kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä. Nyt siirrytään sitten eteenpäin. Ja jos kuuntelitte, mitä muutoksia esityslistaan tuli, niin tiedätte, että nyt käydään kohta 26, eli Rosa Estaras Ferragutin mietintö Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Rosa, ole hyvä. Muchas gracias. Bueno, de cara al próximo periodo de... Kiitos paljon. Euroopan komissio on ehdottanut ohjelmoista, ehkä yhdennestä meripolitiikasta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ja meillä on uusi yhdennetty meripolitiikka, joka tässä halutaan päästä keventää hallinnollista kuormitusta ja vahvistaa yhdennettyä meripolitiikkaa aion lukea hieman, mikä on tämä <clears throat> lausuntoluonnos, komission tekemät ehdotukset, joissa halutaan kehittää näiden mm, kalastus- ja rannikkoalueiden taloudellista vakautta, ovat hyvät ja se on tehty ihan asianmukaisella tavalla, mutta mitä tulee esille tästä mietinnöstä, aivan erityisesti pitää parantaa näiden väestöjen elinolosuhteet, jotka asuvat näillä alueilla. Kuitenkin mietinnön mietintö kohdistuu tärkeään asuaan siihen näiden kalastustoimenpiteiden rahoitukselliseen kuormitukseen, koska halutaan saada parempaa monimuotoisuutta ja suunnata muihin meripolitiikan elinkeinoalueisiin sen takia olen sitä mieltä, että nämä perustavoitteet pitäisi määritellä uudestaan, että voitaisiin paremmin korostaa tämän sektorin sosiotaloudellista roolia, nimenomaan kalastussektorin painavuutta. Ja meidän pitäisi paremmin saada parempaa kaupallinen toiminta käyntiin näillä alueilla. Mitä tulee näistä kiintiökysymyksistä, kalastuskysymyksissä, minä olen sitä mieltä, että sillä on myönteinen vaikutus, ainakin jos ajatellaan kalastusresursseja ja pyritään vähentämään pyritään vähentämään hallinnollista kuormitusta. Meidän täytyy myös pystyä korottamaan, meidän, että meidän pitää pystyä nostamaan kalastuselinkeinon tuottavuutta. Tämä komission ehdotus on sinällään hyvä. En ole ihan samaa mieltä tukitoimien vähentämisestä, oli kyse sitten väliaikaisista tai lopullisista, koska tämä, nämä toimenpiteet ovat jo jonkun aikaa vaikuttaneet sillä tavalla, että ei ole pystytty tarkistamaan riittävästi kalastuselinkeinon kapasiteettia, ja se on johtanut kriittiseen tilanteeseen nimenomaan, jos ajatellaan kalastussopimuksen viimeistelyvaihetta. Öö, ja lopulta hylättiin tämä komission ehdotus, jossa puhuttiin näiden siirrettävien kalastustoimenpiteiden poistamisesta. Voidaan myös miettiä, kuinka paljon tämä voi tulee kaikki vaikuttamaan en unionin kalastuselinkeinotoimenpiteisiin. Komission ehdotuksessa on hyvin paljon taloudellisia vaikutuksia mm, kalastussektorin tilanteen parannemiseen pitkällä aikavälillä. Meidän pitää myös pystyä ajatella tämän sillä tavalla, että ne voisivat olla täydentäviä toimenpiteitä, pystytään kompensoimaan sitä, että tämä ammattikunta on pikkuhiljaa katoamassa. Meidän pitää myös ajatella ennalta ennenaikaisia eläkkeitä muun muassa yhtenä toimenpiteenä on kaikessa. Tässä ehdotuksessa on puhuttu kuinka paljon kalastussektorikin voi taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta tätä komission ehdotusta ei voida perustella sillä tavalla, että tukitoimenpiteitä taas kerran eliminoidaan, jotta saadaan tehokkaampia moottoreita. Tämä on erittäin tärkeää, että alukset ovat toimivia ja tehokkaita ja sen takia nykyaluskanta pitää pitää sellaisena, mutta tämä ehdotuksen myötä olemme pystyneet parantamaan kansallista kapasiteettia. Pyrimme myös täyttämään kaikki siihen sisältyvät puutteet. Haluaisin myös korostaa, että tilanne on aika traumaattinen ollut jo muutaman vuoden ajan tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Meillä on luonnon katastrofeja, jotka ovat saastuttaneet ympäristöä, luontoa, merta. Tällä hetkellä ei ole mitään erityistoimenpiteitä, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä tai valmistautua tällaisiin tapahtumiin. Minkäla- voitaisiinko luoda parempaa yhteistä kalastuspolitiikkaa tulevien vaaratilanteiden katastrofien varalle? Myös haluamme laajentaa sitä käsitystä, kun on kyse tästä strategisesta sektorista. Me ymmärrämme sillä tavalla, että täytyy selkeyttää myös ketkä hyötyvät tästä. Meidän pitää myös hyödyntää medidas de seguridad y en el trabajo. Pienaluksilla har- toimivat kalastajat. Meidän täytyy myös määrit laajentaa käsityksiä muista kalastusmuodoista, koska ne eivät voi perustua yksinomaan vain komission ehdotukseen, vaan meidän täytyy ajatella myös merivirtojen aiheuttamia muutoksia kalastuselinkeinolle koko tämä tematiikka, jos on kyse siirtävästä kalastussektorista, meidän pitää ajatella myös tällaista pienimontoista kalastusta, eikä vain suunnata toimenpiteitämme suurin alaksi. Niin meidän täytyy ajatella myös pohjois-eteläsuunnassa olevia markkinoita. Meillä on eurooppalainen sektori kokonaisuudessaan. Sen takia ehdotamme, että kaikki tukitoimenpiteet pidetään ennallaan ja, ja meillä pitää olla myös kompensa, kompen, kompensatorisia tukitoimenpiteitä. Komission ehdotus on hyvin rajava, koska se rajaa a, a, tukitoimenpiteet vain tietyille yritykselle – suuret yritykset hyötyvät vain näistä, ne pystyvät myös vastaamaan suuriin innovaatiohaasteisiin, sen takia niiden pitäisi olla paljon kattavampia ja laajempia. Ja lopuksi yleisesti ottaen olen samaa mieltä näiden uusien linjausten kanssa, joita komissio on ehdottanut, mutta niitä voitaisiin jossain kohtaa, jossakin kohtaa tarkistaa. Ne tavoitteet voisivat tulla selkeämmin esille. Yhteisöllisyys voisi tulla korostetummin esille joitakin. Eurooppalaisia rahastoja voitaisiin hyödyntää paremmin, jos me haluamme säilyttää tämän kalastuselinkeinon hengissä ja voimassa ja nykysäännöt toimivina seuraavalle budjettikaudelle. Kiitos paljon. gracias. Eh, now like to ask the... Kiitos ja nyt annan sitten vuoron varjoesittelijöille. Patris Dolion taisi olla vuorossa. Euh, merci, euh, madame la présidente. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euh, Haluaisin ensiksikin onnitella kollega loistavasti tehdystä työstä erittäin teknisestä aiheesta kun on kyse yhteisön tai EUn yhteisestä kalastuspolitiikasta. Se voitaisiin kuitenkin äh, yksinkertaistaa hyvin, sel- hyvin selkeästi siihen, miten turvaamme kalastusvarat, resurssit koska meillä on nyt erilaisia näkemyksiä tästä. Ei tämä ole mitenkään epäloogista, että kun kalakannat katoavat, että me voisimme siirtää tämän sektorin toiselle elinkeino, toiseen elinkeinoon. Tämä ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Me kun tämä ongelman asettelu on selvä, meidän täytyy tajuta, mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön, jotta tämmöiset sosiaaliset tapaukset eivät tulisi liian lukuisiksi. Me olemme huomanneet, että tämä elinkeino on keskittynyt hyvin vahvasti. Sen takia ei ole pystytty ottamaan käyttöön mitään korvaavaa mekanismia. Täällä on hyvin paljon pieniä toimijoita, pieniä elinkeinonharjoittajia. Ja kalastuskantakin on johtanut siihen, että tämä ammattikunta on erittäin vahvasti keskittynyt. Me joka päivä voimme todeta, että emme ole vielä löytäneet hyvää ratkaisua. Pitäisi kuitenkin antaa enemmän liikkumavaraa alueille – jotka haluavat yhä jatkaa kalastus elinkeinon harjoittamista, koska heillä oli yhtäältä ehkä mitään muuta vaihtoehtoa toisaalta, koska tämä eurooppalainen alueellinen kohesio ei ole toteutettu mitenkään yhteneväisesti merialueiden kanssa. Tämä sektori on hyvin aluepainotteista ja sen takia se ei ole useinkaan ollut, saanut riittävästi huomiota itselle, mutta tässä on kyse työpaikoista satamissa. Kokonaisten alueiden työllisyys on kysymyksessä. Me emme saa unohtaa sitä. Meidän pitää antaa hyvä laadullinen malli joka on hajakeskitetty, joka osoittaisi resurssien parempaa tuntemusta ja siihen voitaisiin saada kaikki mahdolliset toimijat mukaan alueellisesti tässä kestävässä, kestävyyden tavoitteessa. Sen takia tutkimuksen, rahoitus voisi, voi, tutkimuksen rahoitusta voitaisiin myös parantaa joustavammat kansalliset toimenpiteet, selkeästi määritellyt toimenpiteet myös laivaston modernisoimiseksi. Sen takia me olemme tehneet SND-ryhmän nimissä tarkistuksia, jotta saamme mm, laadukasta kestävää alueellista kalastustoimintaa. Haluaisin korostaa erityisluonnetta näiden äärialueiden tilanteessa minun täytyy korostaa ihan nyt yhtä itsestään selvää aluetta. Guajonan kalastajat eivät kalasta Baltian vesillä. Tämä toinen aluehan on ihan itsestään selvä kysymys. Tämä on perusaluetta. Nämä alueet pitäisi myös saada näiden, tämän hyödyn piiriin, että pääsisivät hyödyntämään omien merialueiden kalakantoja – on kyse myös saarialueista tai liikkuvista kalastajista. Ei ole kyse siitä, että on vain huonosti sovellettu tätä toi, kalastustoimintaa, mutta heidän ammattikuntansa on pikkuhiljaa katuamassa sopimuksen kohta 349 tuo esille sen, että komissio on myös vastuussa tästä. Meidän täytyy saada äänemme kuuluville ja toivomme, että tähän löydetään oikeudenmukainen ja suhteutettu ratkaisu. I understand that Jomari... Niin ymmärsin, että Riikka korvaa tässä John Maria Ujaksen. Riikka, ole hyvä. Thank you very much, sir. Uh, yes, John Maria... Kiitos. Niin John Maria Ujas on tässä varjoesittelijä. Minä luen tässä nyt hänen ajatuksensa. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ja tässä sitten vielä hän lisää hänen ajatuksiaan. Hän on samaa mieltä strategiasta ja tavoitteista, joita tässä ohjelmassa on. Niillä pyritään monimuotoistamaan tätä alaa ja vahvistamaan kalastusalaa erityisesti rannikkoalueilla. Ujas on esittelijän kanssa samaa mieltä esimerkiksi tällaisesta tarkasteluajasta, jonka puitteissa voidaan tarka- tarkastella laivastojen modernisointitarpeita ja muita asioita – Kuitenkaan kaikkia esimerkiksi energiatehokkuuteen tähtäävää tukea ei tule lopettaa, mutta täytyy ottaa huomioon ihmisen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön. Alueilla, jotka ovat kärsineet luonnonkatastrofeista, Ujas on sitä mieltä, että olisi tasavertaista ohjata osa varoista näistä tapahtumista toipumiseen. Ja myös pienkalastajat tulee pitää mukana tässä siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmässä, jotta heitä edelleen suojellaan näiltä isommilta yrityksiltä ja isommilta kalastusyrityksiltä. Alueellistaminen tulee ottaa tässä myös huomioon. Esimerkiksi menetelmiä voidaan jakaa eri alueiden välillä. Tarvitsemme parempaa tietoa näiden toimenpiteiden vaikutuksesta erityisesti kestävyyteen ja näihin pienkalastajiin. Niistä ei nyt ole puhuttu tässä kalastuslupien jakojärjestelmässä. Tarvitsemme parempaa analyysiä, jotta pystymme arvioimaan, miten tätä kalastuslupien myöntämis, myöntämistä tulisi kehittää. Lisäksi tässä on puhuttu luonnonsuojelusta, ympäristöstä. Tässä on aina kyse poliittisista päätöksistä ja tästä siis syystä UJAS on sitä mieltä, että meidän tulee vaatia komissiolta vastauksia siihen, että kuinka vältetään kalastusoikeuksien keskittyminen muutamien toimijoiden käsiin. Tämä on erittäin ajankohtainen asia kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja lopuksi hän on sitä mieltä, että meidän tulee vaatia pienkalastajien suojelua ja kestävän kalastuksen edistämistä ja myös tiedon keruuta. Sitä voidaan tehdä tiedeyhteisön puitteissa ja kalastajien kesken muillakin aloilla on tehty niin, että tai on tapahtunut niin, että paikallinen tuote on kalliimpi, koska sen täytyy noudattaa kaikkia paikallista lainsäädäntöä toisin kuin muualta tuodun tavaran. Ja siksi sen hinta on alhaisempi. Tarkistuksista pari sanaa. Ujas on sitä mieltä, että tarkistukset 4, 16 ja 32 eivät ole hyviä, sillä niissä viedään laajuus pienkalastajan ulkopuolelle muihinkin asioihin 3 ja 21 koskevat ex ante ehtoja, jotka täytyy täyttää ennen rahoituksen myöntämistä. Hänen mielestään nämä asiat ovat kalastusvaliokunnan vastuulla 7, 12, 49 ja 54 tarkistukset esittelijältä. Niihin hän suhtautuu negatiivisesti, kuten myös ALDE-ryhmä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 me yritämme yhdistää tässä kahta eri politiikkaa. Se on tässä se erikoinen tilanne. Kalastuspolitiikkaa ja meristrategia. Meidän pitää pitää tämä aina mielessä. Nämä kaksi politiikkaa pitää myös yhdistää aluekehityspolitiikkaan. Ammattikalastus on ammatti, joka liittyy myös merialueiden monimuotoisuuteen. Ei tässä ole kyse siitä, että vain säilytetään nykytilanne, vaan meidän pitää myös turvata biodiversiteetti. Mehän tiedämme, että tilanne muuttumassa. Tämä on instrumentti, jota pitää käyttää hyvin sillä tavalla, että biodiversiteetti merissämme säilyy. Merialueillamme, jotka ovat kärsineet biodiversiteetin heikkenemisestä, rannikkokalastajat, eivät omaa mitään muuta vaihtoehtoa, koska on kyse ryhmittymistä ryhmistä, joilla ei ole mahdollisuutta harjoittaa muuta elinkeinoa, Osa usein jo vähän ikääntyneitä ihmisiä, ja he haluavat myös säilyttää väestön asumassa näillä rannikkoalueilla. Sen takia he eivät pysty todellakaan siirtymään mihinkään muuhun ammattiin. Jos tämä ammattikunta kuolee, niin se äh, vaikuttaa myös muihin talouden toimijoihin, talouden sektoreihin tuolla alueella. Se tulee vaikuttamaan koko naisten alueiden kohesioon näiden pienten yhdyskuntien elinolosuhteisiin. Sen takia on hyvä, että olisi toimenpiteitä, joilla pystytään parantamaan alusten energiatehokkuutta. Päästöjä pitäisi pystyä vähentämään, mutta niiden taloudellinen tuottavuus pitäisi olla parempi. Kalastushan on aika korkea, omaa korkeat kustannukset. Kalastajat tuntevat sen nimenomaan polttoaineen hinnan nousuna. He todella joutuvat koville tässä kysymyksessä. Sen takia he pyrkivät vähentämään polttoaineen kulutusta, saamaan energiatehokkuutta todella paremmaksi myös taloudellisista, mutta myös ekologisista syistä. Tämä ei kuitenkaan saisi aiheuttaa muita kielteisiä seuraamuksia. Jos kohotetaan alusten tehoa, niin silloin tulee negatiivisia seurausvaikutuksia kalakantoihin ja biodiversiteettiin. Sen takia täytyy tukea niitä toimenpiteitä, jotka eivät lisää kalastusalusten määrää tai tehokkuutta tuntuvasti. Ei ole kyse siitä, että aluksia ryhdyttäisiin automaattisesti korvaamaan. Usein se on ollut vain tekosyynä, joka palvelee sitä, että haluttaisiin vain tehokkaampia aluksia ilman, että äh, kalastussaaliiden määrä, eli se orisersi merkiksi huomattavasti korkeampi. Meidän pitäisi saada kestävää kauaskantoista parannusta. Ja sen takia kalastuksen pitäisi olla erilaista verrattuna nykytilanteeseen. Meillä pitäisi olla kestäviä toimenpiteitä, jotka ovat myös kestävän kehityksen mukaisia. Mitä sitten tulee näihin muutoksiin? niitä pitää tukea muiden rahastojen turvin, ei vain kalastusrahaston turvin. Meillä on muita rahoitusvälineitä, jotka voisi tukea tätä muutossektoria. Tässä todella täytyisi keskittyä alueelliseen kehitykseen, miten palautetaan biodiversiteetti ja miten huomioidaan meriympäristö. Pitäisi paremmin käyttää varoja – muihin toimintoihin kuin näihin edellä mainittuihin. Myös usein on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka eivät parantaneet kalastajien elinolosuhteita. Tässä ajattelen satamien laitehankkeita, jotka on rahoitettu tässä kontekstissa, mutta jotka eivät todella suoranaisesti mitenkään palvele kalastajien etuja ja pikemminkin laivaston alusten käyttäjien etuja tuetaanko siinä aina viime kädessä tai loppu, loppupeleissä kalusta, kalasta ja usein on kyse vain turismin kehittämisestä. Eli tarkoitusperät ovat ihan toisenlaisia. Tätä, tämäkin pitää pitää mielessä. Meidän pitää miettiä, miten rahoituksessa painotetaan vesiviljelyä. Meidän täytyy tukea myös tätä, mutta ei sitäkään saa liikaa tukea. Meidän täytyy tukea vesiviljelyä. Kiitos, Kalojen kasvatusta. Kalojen kasvatusta. Nykyään sitä jo harjoitetaan usein, no, kun tuetaan vesiviljelyä ja kalojen kasvatusta, niin se tehdään rannikkokalastuksen kustannuksella, eli että ei näin toimittaisi jatkossa. Madame la Présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja. Niin haluan kiittää esittelijää tästä hyvästä työstä. Minä olen yhteisen kalastuspolitiikan esittelijänä ja meillä on varmasti paljon yhteisiä asioita. Esimerkiksi merialueiden kalastukseen liittyen. Ensimmäinen asia tai kysymys, jonka otan esiin, on se, että kohta ei tarvita yhteistä kalastuspolitiikkaa, kun ei ole kalaakaan. Se on ihan selvää, mutta ei kuitenkaan kaikille vuonna 2050 tutkimusten, asiantuntijoiden tekemien tutkimusten mukaan äh, tuona vuonna, jos jatketaan nykyiseen tahtiin, meillä ei ole merissä enää ainuttakaan kalaa tai äyriäistä tai muutakaan. Kaupallinen kalastus on tuhonnut kaiken. Luonnon monimuotoisuus on siksi valtavan tärkeä asia ja äh, erityisesti se liittyy koko kalatalouden ylläpitoon esittelijälle sanoisin, että huolenaiheena on myös komission harjoittama kalastuspolitiikka. Tämä on ollut erityisen selvästi havaittavissa tämän politiikan epäonnistuminen Intian valtamerellä – Siellä erityisesti pienkalastajat ovat kohdanneet hyvin vaikeita aikoja ja siksi haluaisin, että esittelijä kiinnittää tähän asiaan huomiota pienkalastajien asemaan. Siis toinen kommentti koskee sitten näitä kaukaisia alueita. On totta, että Lissabonin sopimuksen artikla 349 liittyy tähän asiaan hyvin vahvasti, sillä meriasioiden pääosasto on halunnut, halunnut siihen artiklaa jatku, jatkuvasti vedota ja, ja meidän valiokuntaammekin tämä asia liittyy ja tuo artikla pitää pitää mielessä myös tässä valiokunnassa. Uh, thank you. We have also from the European Maritime and Fishery Commission. Niin, meillä on täällä edustaja myös komissiosta. Laviei, menikö nimi oikein? Herra Laviei, olkaa hyvä. Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh, je vous... Kiitos paljon rouva puheenjohtajaksi. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Je remercie euh, le rapporteur. Kiitän myös mietinnön laatia loistavasta tekstistä, jonka myötä olemme päässeet paremmin ymmärtämään joitakin varsin tärkeitä yksityiskohtia keskustelun tiimoilta. Minä haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että ehdotetuissa tarkistuksissa Jotkut niistä koskettelevat muutoksia, jotka, joita jotkut ovat mieltäneet hyvin prosedudaariksi menetys, menettelyperäisiksi, mutta mielestäni ne laajentavat paljon tätä nykyisen asetuksen toimialuetta, koska tässä on kyse myös siitä ketkä pääsevät hyötyvät laadullisesti. Tässä on myös tarkistuksia, jotka ovat ehkä tukitoimenpiteen omaisia, ja myös niiden sovellusala, sovellusala silloin ö, laajenee. Jotkut tarkistukset liittyvät yksinomaisesti rahoitukseen. Jos kysytään, puhutaan siitä, mitä eri rahastoja käytetään rahoituksessa, on tietenkin määrävä tekijä. Nämä ovat rahastoja, jotka ovat aika rajallisia ja niitäkin halutaan vielä laajentaa. Ö, koska tämä rahasto, jos sitä halutaan yksinkertaistaa, niin siihen halutaan sisältää toimenpiteitä, jotka liittyvät niin sanottuun toiseen rahoitusvälineeseen, johon, kuulu, johon kuului tie, tieteellisten tietojen kerääminen, valvonta ja myös yhdennetty, meripoliti, yhdennetty meripolitiikkaan liittyvät toimenpiteet. On kyse myös markkinoista. Äh, ja myös rahoitushankkeista, jossa halutaan kompensoida raja-alueiden kalastusalueista koituvat yllä liialliset kustannukset. Komissioehdotuksessaan on pyrkinyt toimimaan siten, että peruselementit tässä yhteisessä meripolitiikassa saavat riittävästi tukea, jotta ne olisivat tehokkaita ja toimivia. Puhun mielelläni perustietojen keräämisestä ja on pyritty toimimaan siten, että nämä kalast- tämä kalastussektori voisi mahdollisimman nopeasti saada tuki, tukitoimenpideistä, tuki, toimeen liittyviä tukia ja subventioita, jotka ovat niin sanotusti julkista tukea. Tämä totta kai synnyttää valintakysymyksiä. Komissio on tehnyt valintoja. Tehän tiedätte jo niistä jotakin. Se ei aio tukea sitten kalastusalusten purkuun kohdennettuja tukiaisia, se, koska ne oli mielletty erittäin kalliiksi ja eivätkä tehokkaiksi. Useita miljardeja käytettiin siihen, että lähdettiin vain purkamaan kalastuskapasiteettia, kun taas Joillakin sektoreilla on yhä vielä ylikapasiteettia. Euh, Jossakin muissa, joillakin muilla alueilla on ehdotettu tarkistuksia, muitakin tarkistuksia, jotka pyrkivät poistamaan tietyn ehdollistamisen. Tämä ongelma pitää tutkia hyvin yhdessä muiden rahastojen kanssa on olemassa välttämätöntä yhteneväisyyttä kaikkien rahastojen kesken, kun on kyse raken, rakennerahastoista, niiden yhteisistä puitteista, eli sitä mitä sovelletaan yhden rahaston puitteista pitäisi so- soveltaa myös toisella. Tämä kumppanuusperiaate pitäisi toimia sen takia, kohesion pitäisi todella toimia hyvin ja synergian pitäisi olla toimivaa eri rahoitusvälineiden kesken. Mainitsin jo äsken muutoksista, miten muotoillaan nämä tavoitteet, jos halutaan pääs- vähentää joidenkin merialueilla syntyviä jätteitä ja myös miten saadaan lisää kestävyyttä kalastuspyyntitoimintaa. Meidän pitäisi paremmin koordinoida sitä, mitä tullaan tekemään tämän yhteisen meripolitiikan äh, perus, yhteistä, yhteistä meripolitiikkaa laativan asetuksen laatimisessa. Miten me paremmin, miten me pystyisimme mahdollisimman teko, tehokkaasti jakamaan, käyttämään niitä rahastoja, eurooppalaisia rahastoja, julkisia rahastoja, joiden varat ovat yhä hupenevampia. Niiden pitäisi olla rakentavampia, niiden pitäisi olla myös paremmin jäsenneltyä koko sektoria ajatellen, jotta päätäisiin pysyvään kestävään kehitykseen, myös talous olisi kestävää eri alueilla, ajatellen eri sektoreita, niitä sektoreita, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa tällä hetkellä, koska taloudelliset olosuhteet ovat päivä päivältä vaikeammat. Jos ajatellaan myös esimerkiksi tuotantoa, jos ajatellaan tuotantokustannuksia ja extrêmement volatile. Voilà, je vous remercie, madame. Kiitän paljon, rouva puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur Levier. Euh, Rosa, kiitos. Kiitos. Haluaako Rosa sanoa vielä jotain? Bueno, muchas gracias. Eh, eh. Kiitos paljon kaikki ehdotukset tullaan kirjaamaan ylös, koska ne varmastikin parantavat lopullista tekstiä. Mitä tulee kalastustoiminnan keskittymiseen, voidamme, voimme tutkia tarkistuksia. Mitä tulee reuna-alueisiin, niin kyllä niitäkin koskevia ehdotuksia tullaan tutkimaan tarkasti. Ja tämä transformaation muutoksiin kohdistuvat tukitoimenpiteet, aputoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä. Se olemme rannikkoalueita. Ehdollistaminen pitäisi myös olla äh, paljon yhteneväisempää. Se on aihe, jota voidaan tutkia tarkemmin. Meidän pitää suojella sitä talo- kalastussektorilla ja suojella sitä nimenomaan taloudellisesti paremmin koko Euroopan unionin alueella. Kiitos. Nyt sitten tarkistusten jättämisen määräaika. Minä ehdotan 29. eli torstaina kahdelta toista Ja nyt sitten kohtaan kahdeksan. Se on Ulrik Vlasakin lausunto luonnos unionin pelastuspalvelumekanismista. Oldrich, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vakuuttaa tässä kollegoille, että että tämä lausuntoluonnos tästä EUn pelastuspalvelumekanismista tulee olemaan hyvin korkealaatuinen. Siinä otetaan huomioon kommentit eri toimijoilta EU:ssa. Tavoitteena on koordinoida eri pelastuspalvelumekanismeja eri jäsenvaltioissa, kun pyritään varautumaan kaikenlaisiin katastrofeihin ja hätätiloihin EUn alueella. Tämän valiokunnan puolesta tarkistukset keskittyvät ennen kaikkea siihen, miten paikalliset toimijat, kaupungit, alueet saataisiin paremmin mukaan tähän yhteistyöhön, sillä näillä sinänsä itsenäisillä toimijoilla on valtavan tärkeä rooli erilaisiin hätätilanteisiin varautumisessa ja sitä ei saa jättää huomiotta. Haluaisin korostaa tässä vielä raja-alueiden tärkeyttä, sillä reaktiovaiheessa nämä alueet voivat parantaa yhteisen hätätilanteisiin varautumisen tasoa. Itse olen toiminut Tsekin ja Puolan rajalla 15 vuoden ajan vapaaehtoisessa vuori, vuoristopelastuspalvelussa. Ja se työ on ollut tärkeää. Solidaarisuusrahasto pitää tässä myös ottaa huomioon, mutta sen soveltaminen näissä asioissa on ollut todella joustamatonta ja siihen pitäisi saada muutos. Tässä pyritään siis yksinkertaistamaan nykyistä mekanismia – nykyiset säädökset tästä mekanismista ja sen rahoituksesta vedetään ikään kuin paremmin yhteen ja niitä myös yksinkertaistetaan, samoin kuin yhteisrahoitusta koskevia säännöksiä ja myös näitä kriisinhallintaoperaatioita johtavia henkilöitä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan ja sama pätee vielä kansallisiin resursseihinkin. Ottaisin tässä vielä esiin neljä tärkeää tarkistusta. Ensimmäinen on tarkistus yksi. Siinä puhutaan kansallisten toimijoiden mukaan ottamisesta. Sitten tarkistus neljä on tärkeää ja myös yhdeksän. Siinä puhutaan solidaarisuusrahaston mukaan ottamisesta. Ja vielä yhden tarkistuksen mainitsisin, se on numero 10. Ja siinä korostetaan subsidiariteettiperiaatteen tärkeyttä. Katsokaa myös tarkistuksia 20 ja 21. Ne koskevat artikloita 11 ja 12. Ehdottaisin, että nämä poistetaan. Olen käynyt tässä asiasta ihan hyvässä hengessä vuoropuhelua komission kanssa ja etsimme tähän mahdollista ratkaisua. Minulla on tähän jo, jo alustava kanta olemassa. Voin, voin siitä keskustelun lomassa sitten sanoa enemmän. Kiitos. Thank you. Now it looks like we all... Kiitos. Vaarioesittelijät eivät ole paikalla. Josip Matula, Karin Kaadenbach ei ole täällä. Jo Maria Ujas ei ole, mutta sinä puhut varmaan hänen puolestaan ja Nikola ei ole täällä. Eli sitten Mannerille puheenvuoro. Okay, thank you very much, sir. Yeah. Kiitos. Sama kollega olisi ollut varjoesittelijä, mutta esitän hänen kommenttinsa ja ajatuksensa siis tässä. Ensinnäkin haluan lämpimästi kiittää Flasakia tästä oikein hyvin tehdystä työstä aiheen tiimoilta. Jotkut tarkistukset ehkä heikentävät EU-hankkeita. Ja ajattelee, että tarkistus 14, jossa komissio voisi puuttua äh, asioihin, poistaa tuen liittyen täytäntöönpanosuunnitelmiin jäsenmaissa. Eli tässä voitaisiin sitä interventiomekanismia hyödyntää Tästä ollaan huolissaan ja huolet koskevat myöskin tarkistusta 17, joka liittyy kunkin maan riskihallintasuunnitelmaan. tarkistus 20 komissiolla ei olisi enää valtuuksia määritellä eh, määrää, mitä tulee tarvittaviin eh, tutkimuksiin ja mitkä ovat CRn puitteissa toteutettavat toimit. Ja tarkistus 21 on myöskin hieman ongelmallinen. Siinähän toistet, poistettaisiin komission tuki eh, voida ylittää puutteet kansallisissa järjestelmissä ja sitten eh, joka toinen vuosi tapahtuva raportointi eh, instituutioille, joka, jossa kerrottaisiin olemassa olevista puutteista tällä tavalla eh, komission mahdollisuus puuttua vaikeutuisi. Ja sitten 22 tätäkin kollega hieman vahvistaa, koska tämä vähentäisi budjettia, mitä tulee pelastustoimin on esiin tuotu jo se seikka, että sopivampaa olisi välttyä korkeilta äh, kustannuksilta hätätilanteessa. Ja sitten viimeisin tarkistus, joka on ongelmallinen, on tarkistus numero 23, koska tällä ei mahdollisteta riskihallintasuunnitelmien rahoituksen esittämistä ilman tutkimusta, joka tarkistaa toimen tehokkuuden. Ja näissä tarkistuksissa keskitytään pitkälti lisärahoitukseen, jolla lisättäisiin jäsenmaiden keinoja toimia paremmin hätätilanteissa. Ja eh, suurimmissa hätätilanteissa tarvitaan eh, mekanismeja, eh, jotka voidaan jäsenmaatasolta esittää. Ja sitten viimeinen kohta vielä. Kollega haluaisi, että painotettaisiin enemmän mahdollisuutta muuttaa lakia, mitä tulee ydinenergialakeihin. Ja kappale 1 ja kappale 3 esitetään myös poistettavaksi. Kiitos. Nikolaus seuraavaksi. Το θέμα της πολιτικής, το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι... Kiitos. Niin, tämä asia on todella erittäin tärkeä, koko tämä pelastuspalvelumekanismi, ja siihen liittyy kysymyksiä, jotka varmasti ovat tärkeitä koko pelastuspalvelu asian kannalta. Meitä tässä huolestuttaa tässä vaiheessa kaksi asiaa. Kaksi asiaa, joihin haluaisimme keskittyä. Alueellisten viranomaisten tulee osallistua tähän työhön erittäin tiiviisti, sillä joskus tapahtuu niin, että nämä jätetään tästä työstä ulkopuolelle ja seuraukset sitten näkyvät kyllä katastrofin hetkellä varsin selvästi. jos mietitään, mitä menneinä vuosina on tapahtunut, niin erityisesti Etelä-Euroopassa on odoteltu, että jonkinlainen ulkopuolinen mekanismi tulee auttamaan ja, ja omia järjestelmiä ei ole sitten valmisteltu kunnolla. Eli siinä mielessä on välttämätöntä, että vahvistetaan paikallisia mekanismeja, rahoitetaan niitä tarpeeksi, annetaan niille tarpeelliset resurssit ja tehdään se niin pian kuin mahdollista. Niiden täytyy ottaa oma vastuunsa toiminnasta ennen kuin jotain odottamatonta tapahtuu pienessä tai suuressa mittakaavassa. Tässä tarvitaan hyvin koordinoitua politiikkaa, ennaltaehkäisyä ja varautumista ja nopeaa vastausta tällaisiin hätätilanteisiin, sillä ennemmin tai myöhemmin sellaisia tapahtuu. Jos mietitään Kreikan tapahtumia, niin meillä on kolme erilaista palvelua, jotka eivät tee lainkaan yhteistyötä ainakaan mitenkään tehokkaalla tavalla. Yksi taho vastaa kaikenlaisista interventioista ja toinen sitten kansalaisten suojelusta ja pelastuspalveluista, mutta nämä eivät toimi yhteen. Onnettomuus tai katastrofi luonnonkatastrofitilanteessa seuraukset ovat vakavia ja me tarvitsemme yhdennetyn strategian, jota koordinoidaan Euroopan tasolta ja joka on valmisteltu huolellisesti. Tämän on tapahduttava Euroopan tasolla. Me emme kuitenkaan halua, että tämä pelastuspalvelumekanismi ottaa itselleen kaiken vastuun. Tässä täytyy miettiä myös paikallisia toimijoita, kuka siellä voi ottaa vastuun. Jäsenvaltio tai alue ei aina pysty varautumaan kaikkiin ongelmiin ja tässä asiassa eurooppalainen mekanismi voi auttaa. Eurooppalaisen mekanismin on tehtävä läheistä yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. En ole samaa mieltä yhdestä ehdotuksesta tässä listalla näistä vaaroista, joista tässä puhutaan. Siinä puhutaan vaaratilanteista ja siitä, mitä niissä tehdään, tästä listasta kansallisia riskejä, joita, joita voitaisiin tehdä näiden kansallisten varautumis- ja riskisuunnitelmien sijaan. Tässä puhutaan esimerkiksi teollisuusongelmista ja muista. Pitäisi todella keskittyä siihen, mitä Euroopan tasolla tapahtuu, minkälaisia hankkeita ohjelmia meillä jo nyt on. Kiitos. Constanze, you would speak... Haluaako Konstans puhua Karin Kalenbahin puolesta? Eli sosialisteilta on puhuja, ole hyvä. Um Pahoittelen, en äsken ihan ymmärtänyt, että tässä käytän puheenvuoron varjoistelijan puolesta pahoittelut nyt kollegalle, etten kuunnellut oikein korvatarkkana sen vuoksi. Kanepahin äh, muistinpanot voin näin ollen vain tässä lukea. Hän ei valitettavasti itse päässyt paikalle. Hän ensinnäkin toteaa, että sosiaalidemokraattiselle ryhmälle on tärkeää, että saataisiin aikaan yhtenäinen puitteisto ja lainsäädäntö. Siitä katsottaisiin olevan hyötyä, kun ajatellaan tulevia töitä katastrofitilanteissa. Ja hän omassa esityksessään nostaa esiin kolme seikkaa. Ensinnäkin 11.12 artiklan poistaminen, mitä tulee tähän hätäavun valmiuteen. Todettiin, että voisi olla hyväkin syy säilyttää nämä artiklat, eli emme ole tässä ihan samalla linjalla esittelijän kanssa. Tätä asiaa on ehkä syytä yhdessä vielä tarkistella kompromissin löytämiseksi. Ja toinen kommentti tällaiset riskinhallintasuunnitelmat ja riskiluettelot. Me katsoisimme, että näissä kysymyksissä hallintasuunnitelmat olisivat järkevämpi asia kuin pelkkien listojen esittäminen. Koska hallinta, riskinhallintasuunnitelmissa suunnitelmissa voitaisiin esiin tuoda myöskin ennaltaehkäisevä mahdollinen tietojenvaihto ja voitaisiin myöskin huomioida tässä yhteydessä mahdollisten katastrofitilanteiden valmistelu. Ja tällä tavalla voitaisiin hyödyntää kerättyä kokemusta viime vuosilta, eli tällaiset riskinhallintasuunnitelmat kyllä katsottaisiin järkeviksi. Ja kolmas seikka, Kampah, piti tärkeänä nimenomaan tätä kysyi, että miksi esitetään budjetin vähentämistä. Hänelle on jäänyt epäselväksi se, mitkä ovat perustelut tälle ehdotukselle. Tässä, äh, tässä 500 miljoonaa äh, mainittiin, mutta joka tapauksessa kysyttiin ja toivottiin lisäselvitystä tälle budjetin leikkaamiselle. Ja toisaalta kannattaa miettiä myöskin sitä, miten neuvotteluissa on syytä edetä. Eli kaiken kaikkiaan ryhmämme on enemmän komissionetuksen kannalla kuin osakin esittämien tarkistusten kannalla, mutta varmasti varjoesittelijän esittelijän kanssa asiasta neuvotellaan ja katsotaan, mikä on hyvä ratkaisu. Mutta tässä siis todellakin kommentit, jotka kollegan puolesta esitin. Kiitos. Kiitos, Patris. Euh, merci Madame la Présidente, euh, chers collègues. Je voudrais tout d'abord... Euh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos, hyvät kollegat. Haluan kiittää mietinnön laatio tekemästään työstä. Hän on, hänellä on hyvin selvä vakaumus tästä tärkeästä työstä. Minä en kuitenkaan ole ihan täysimittaisesti samaa mieltä hänen näkemystään tästä, miten lisätään katastrofivalmiusta ja miten tämä pelastuspalvelumekanismi tulisi toimia. Meidän pitää jälleen kerran muistuttaa, kuinka pitää korkealla tasolla säilyttää eurooppalainen koordinointi. Samalla pitää myös pystyä toimimaan EU-tasolla ja se pitää hyvin paikantaa. Artikla 100... 146 antaa meille mahdollisuuden vahvistaa eurooppalaista kapasiteettia ennaltaehkäisyä pelkästään luonnonkatastrofeja, ja jo, ne voisivat olla myös inhimillistä syistä johtuvia, olivat ne sitten unionin sisäpuolella tai unionin ul- rajan ulkopuolella. Komissio ei puhu mistään valkoisesta lehdestä, vaan se haluaa rationalisoida jo olemassa olevia asetuksia. Kun luen tätä tekstiä, niin haluaisin korostaa, kuinka tärkeätä ovat reuna, äärialueet ja rajat ja rajat ylittävät alueet meidän pitää pystyä toimia yhteneväisesti ja saada yhteinen problematiikka yhteisen maantieteellisen alueen keskiöön. Meillä on Välimeren alue ja reuna-alueiden geostrateginen alue on erittäin tärkeä ja on kyse myös joistakin sisävesialueista, joki sisävesireitistöalueista, tämän tyyppinen lähestymistapa on silloin ehkä oikeutettua. On kuitenkin tärkeää korostaa, kuinka tärkeää työtä tehdään alueellisella tasolla alueellisten yhteistyöohjelmien puitteissa, kun on kyse kohdennetuista ongelmakentistä. Haluaisin myös ehdottaa, että meillä olisi parempaa synergiaa, mutta emme myös unohtaisi jo saavutettuja tuloksia. Kiitos. Merci beaucoup, Joachim Zeller. Zeller seuraavaksi. Zunächst einmal will ich Kiitokset puheenjohtaja. Jos eurooppalaista katastrofisuojelua halutaan, niin ne on muistava, että tämä parlamenttikin on esittänyt. Viime vuosina on eh, käyty pitkiä keskusteluja Strasbourgissa esimerkiksi eh, tällaista eh, tulvakatastrofeista ja suurista tulipaloista, ja on katsottu, että tällöin yhtenäisiä eurooppalaisia menettelyjä tarvittaisiin. taloudellisen tuen pyynnöt esitettiin aina varsin nopeasti, mutta sitten havaittiin, että ongelmia ilmeni esimerkiksi ennaltaehkäisevissä toimissa ja siinä, miten toimia katastrofin jatkotilanteissa. Sinällään katsoisin, että esittelen oikeassa, että pelastelupalvelutilanne ensisijaisesti pohjautuu subsidiariteettiin. Paikallisella, kansallisella aluetasolla on vastattava omien kansalaisten turvallisuudesta olemassa olevien varojen avulla. Jäsenmaat Euroopan unionissa ovat sitoutuneet esittämään tällaisia katastrofiapuohjelmia ja suunnitelmia mutta on muistettava, että kaikki jäsenmaat eivät tästä sitoumuksesta ole kiinni pitäneet. Ja silloinkin, kun tällaisia suojeluohjelmia on laadittu, esimerkiksi ennaltaehkäisevät toimet eh, metsäpalojen ja tulvien ehkäisemiseksi eh, ovat monesti jääneet toteuttamatta. Ja tämä pyyntö siis on syytä esittää uudelleen. Joilla on olemassa erilaisia suojelumenettelyjä, ammatillisia sellaisia ja myöskin vapaaehtoisuuteen perustuvia toimia, niin kuin esimerkiksi Saksassa VPKn toimiin pohjautuvat vapaaehtoiset toimet, eli tällaisia teknisiä tukimenettelyjä joilla on. Mutta tärkeää olisi että eurooppalaista solidaarisuutta voitaisiin ja tulisi voida hyödyntää tällaisissa tilanteissa silloin, jos yksittäinen jäsenmaa ei yksin pysty tilanteesta selviämään ja näin kunnolla suojelemaan kansalaisia. Eli silloin muilta olisi voida olla mahdollista tukea saada. Kuitenkin olisi selvitettävä se, miten asiat hoidetaan, miten koordinointitoimit hoidetaan. Tarvitaan riittävää tietoa asiasta myöskin kansallisissa yksiköissä. Esimerkiksi mikä tilanne toisaalla, toisessa jäsenmässä paikan päällä on, jotta eh, yhteistoimet mahdollistuvat. Eli tässä kyllä tarvitaan kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että eh, jäsenmät toteuttavat omat katastrofisuunnitelmansa ja ilmoittavat näistä komissiolle ja saadaan näin rajapintaa myöskin yhteisille toimille. Ja toisaalta tarvitaan operaatiosuunnitelmia, eh, jotka pohjautuvat myös vapaaehtoisuuteen. ja ainakin Saksan yksikössä on suurta valmiutta toimia tällä tavalla vapaaehtoiselta pohjalta katastrofitilanteissa. Ja tärkeää on, että tarvittaessa toimet voidaan hoitaa nopeasti eikä byrokratia ole esteenä ja komission ehdotus näin onkin meille tervetullut ja eri yhteyksissä äh, komission edustajat ovat puhuneet jo tämän mm, puolesta. Eikä tälle ehdotukselle kannata laittaa liikaa kapuloita rattaisiin. Ja on valiteltavaa todellakin, että esittelijä ei voi olla tässä paikalla. Kiitos. Thank you, Juno Samarji. Kiitos Juno vielä. Merci. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä en se, jonka ryhmästäni pitäisi esitellä tämä teksti, mutta hyppään nyt tähän rooliini. Me olimme sitä mieltä, että komission tekemä ehdotus on pikemminkin hyvä. Meidän täytyy omata integroitu lähestymistapa, kun lähdetään hallinnoimaan esimerkiksi luonnonkatastrofeja. Kaksi kommenttia Ensinnäkin jos halutaan poistaa tämä reagointi, valmius hätätapauksissa, jos halutaan poistaa tämä, niin pala, niin onko kyse silloin siitä, että nykyinen toimivuus ei ole teho, tehokasta, jossa nimenomaan puhutaan ennaltaehkäisevästä ja rea- toimista ja reagoinnista. Toinen ehdotus liittyy siihen, miten voidaan korvata nämä äh, riskihallintatehtävät kansallisella tasolla laatimalla luetteloita, miten voidaan toimenpiteen parantaa. Meillä on myös äh, aika paljon kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, joka mielestäni ei ole mitenkään tervetullut, koska tässä on kyse kansallisista suunnitelmista, jotka liittyvät ehkä kolmeen tai neljään pelastuspalvelutoimintaan, valmistelu, ennaltaehkäisy ja reagointi. Mutta mitä mietinnön laatija tässä sanoi, hän sanoi, ettei hän ota ettei hän välttämättä ottaa kaikkia niitä esityksiä tähän tekstiinsä, jotka tulee kuulluksi täällä meidän valiokunnassa. From the Office of... Kiitos. Täällä on myös komission edustaja paikalla. Hans Das taitaa olla täällä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Uh, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Plasakia tästä luonnoksesta ja on oikein hyvä, että monia esittämiämme elementtejä siinä tuetaan. Nyt ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti päättää yhdessä tämän tyyppisestä lainsäädännöstä ja näin ollen e, on erittäin tärkeää katsoa, mihin suuntaan keskustelut parlamentissa menevät. Uskomme, että tulemme Euroopan parlamentilta saamaan tukea tasapainoiselle ja kunnianhimoiselle esitykselle. Ehkäpä lyhykäisesti kertoisin vielä siitä, kuinka tärkeää tämä lainsäädäntö on eri alueille. Eh, katastrofeja ilmenee enenevässä määrin koko maailmaa ajatellen, mutta varsinkin EUn alueella. Ja tällöin puhutaan eh, luonnonkatastrofeista, mutta myöskin ihmisen aiheuttamista sellaisista. Eli niiden määrä on lisääntymässä ja toisaalta myöskin herkkyytemme eh, kärsiä näistä lisääntyy. Kun Emilia Romanian Italiassa osui maanjäristys jokin aika sitten, niin ihmisiä menehtyi, mutta myös 13 miljardin suorat taloudelliset tappiot johtuivat tästä. Ja kaikki tämä kohdistui vain yhteen tiettyyn jäsenmaan alueeseen. Eli alueelliset vaikutukset saattavat olla todella huomattavia. Näin ollen komissiossa olemme ymmärtäneet sen, että tähän kaikkeen on valmistauduttava, jos siis näiden katastrofien määrä lisääntyy ja meistä tulee varsin alttiita myöskin tapioille, niin on valmistauduttava jollain tavalla. Ja näin komissio on laatinut ehdotuksen, jossa ehdotetaan tasapainosta lähestymistapaa, huomioidaan ennaltaehkäisy, mutta toisaalta valmistaudutaan myös reagoimaan tilanteen sattuessa. Ja alueiden rooli on myöskin varsin merkittävä koko tämän eri vaiheketjun aikana. Raja-alueihin keskittyminen eh, mietinnössä on seikka, jota voimme tukea. On selvää, että rajat ylittävät vaikutukset ovat huomattavat katastrofitilanteissa, ja Euroopassa varmasti voidaan tehdä paljonkin eh, tämän seikan huomioimiseksi. Ja toissijaisuuden periaate on seikka, jota me myöskin esityksessä tuemme, ja ehkä enemmän tässä kuin muissa kysymyksissä, koska kuten esittelijä toteaa, jos halutaan reagoida tehokkaasti, niin silloin päätoiminta tarvitaan alue- ja paikallistasolla jos tarvitaan välittömiä tehokkaita toimia, niin on selvää, että paikalliset alueet parhaiten ymmärtävät, mitä tehdä ja mitä tarvitaan. Mutta aina alue ja paikallistasolla ei voida toimia riittävän hyvin, kun puhutaan laajoista katastrofeista. Silloin EUn tukea tarvitaan. Tarvitaan solidaarisuutta, mutta toisaalta on myöskin tunnustettava luonnon voima tietyissä tilanteissa ei tässä ihan nollasta liikkeelle lähdetä. Pelastuspalveluyhteistyötä on kymmenisen vuotta jo tehty ja paljon hyvää on saatu aikaan ja komissio nyt pyrkii nämä hyvät elementit hyödyntämään ja säilyttämään ja ottamaan mukaan myös uusia elementtejä, jotka hyödyllisiksi katsotaan. Ja nämä elementit ovat niin sano, niitä elementtejä, joihin tukea ne tarvitsisimme. Näihin tarvitaan Euroopan parlamentin tukea, jotta eh, lopputulos ei vesity. Tällöin keskitytään siis suunnitteluun, vapaaehtoisen puulin perustamiseen ja sitten eh, mahdollisen EU-rahoituksen tiettyjen aukkojen täyttämisessä. Uskoisimme, että nämä kolme elementtiä ovat sellaisia, että niitä on yhdessä tarkasteltava. Niiden pohjalta tasapainoinen ratkaisu voi löytyä. Jäsenmat kantavat oman vastuunsa, mutta toisaalta myös EU. Jäsenmaiden on kannettava vastuuta ennaltaehkäisytyössä. Tarvitaan hyviä e, kansallisen tason suunnitelmia, tarvitaan tietojen vaihtoa näistä suunnitelmista ja mahdollisista riskeistä. Ja tietojen vaihdon osalta tärkeää on se, että me voimme oppia toistemme kokemuksista ja aiheuttaa myös vähän lisäpaineita toisillemme, jotta parasta mahdollista työtä voidaan tehdä. Mutta tarvitaan myös solidaarisia toimia hätätilanteissa ja tällä tavalla tarvitaan järjestäytyneempää menettelyä ja varojen tällainen vapaaehtoinen puuli, jota voidaan sitten hyödyntää ja voidaan hyödyntää myöskin rajoitetussa määrin EU-varoja. Ja parempi koordinaatio, sitä tarvitaan ja on varmistettava se, että päävälineet ovat aina käytössä silloin, kun joku meistä niitä tarvitsee. Laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja tukeen, joka pohjautuu oikeisiin tarpeisiin. Tässä todellakin pyritään auttamaan ihmisiä katastrofitilanteissa, muusta ei ole kyse. Mainitsin Italian maanjäristykset. Tässä voitaisiin mainita myöskin Portugalin metsäpalot. Tilanne mm, karkasi käsistä jossain vaiheessa ja parlamentin tukeman yhteishankkeen kautta oli mahdollisuus auttaa, auttaa Portugalia tarjota lisää sammutusvälineistöä käyttöön ja tällöinkin tämä vapaaehtoinen puuli eh, toimi ja muutama viikko sitten eh, Portugalle tarjottu tuki osoitti sen, että tästä todellakin saattaisi olla hyötyä eh, nykyvälineiden lisäksi. Toivottavasti saamme teiltä kaiken tarvittavan tuen, jotta tämä lainsäädäntöhanke onnistuu ja tällä tavalla saadaan EUn alueille tarvittava tuki ja kansalaisille myöskin. Viimeisin eurobarometri pelastuspalvelusta osoitti, että 97 prosenttia kansalaisistamme eh, tukee eh, eurooppalaista solidaarisuutta tämän tyyppisissä katastrofitilanteissa. Kiitos, herra Das. Tämä oli hyödyllinen kommentti. Oldrich, ole hyvä vielä. Eh, hyvät naiset ja hyvät herrat, kiitos paljon tästä keskustelusta. Ehkä voisi yllättää teitä, että jotakin, mitä täällä on sanottu ja kuulta, kuultu voisi häiritä, olla vähän kiusallista, mm, mutta te ehkä ette tunne kaikkia näitä tarkistuksia numeroita 22, 23 ja artikla 11 ja 12. Ehkä ette ole perehtyneet niihin riittävästi. On kyse eurooppalaisesta kriisireagoinnin tehokkuudesta ja nopeudesta. On päästy sopuun komissiossa ja näistä toimenpiteistä on myös mustaa valkoisella pöydällä. Jos me haluamme luoda näitä uusia toimielimiä, niitä, niin pitää, niitä pitää aina hallinnoida koordinoidusti jäsenvaltioiden toimesta. Päätöstä ei komissio missään nimessä voi tehdä yksin. Mielestäni olemme päässeet sopuun ja toivottavasti olemme kaikki tyytyväisiä vastauksiin tai ratkaisuun, jota nyt tässä hahmotellaan. Toinen kysy on kansallisista kriisinhallinta- suunnitelmista. Minä olen samaa mieltä pitkälti teidän kanssanne. Minä olen puheenjohtajana muutamissa vastaavissa järjestöissä ja olen siis uhrannut paljon aikaa näille kysymyksille ja osittain olen aika paljon samaa mieltä, että nämä suunnitelmat joskus pitäisi luokitella vähän selkeämmin. On tärkeää omata hyvä tiedonvaihtokoordinaatio, mutta pitää myös hahmottaa ja tunnustaa olemassa olevat riskitekijät tai vaaratekijät. Niihin pitää myös valmistautua ja sen takia pitää olla koko joukko ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tietty kartta pitää olla valmiina komissaari Barnierhan on puhunut tästä jo komissiossa on myös tälle uhrattu varsin paljon aikaa. Mitä tulee sitten taas budjetin leikkauksiin tai määrärahojen vähentämiseen, kaikkihan on suhteellista. Meiltä on pyydetty säästöjä leikkauksia vähän joka alalta. Kyllä tässäkin voidaan päästä sopuun, hyväksyttävään sopuun. Toinen tärkeä asioista puhuttiin, on toissijaisuuden, toissijaisuusperiaatteen tukeminen. Ei ehkä riittävästi korosteta, kuinka tärkeää on kommunikoida paikallisten, paikallistason ja aluetason viranomaisten kanssa. Tälle on annettava riittävästi painoarvoa. Mitä tulee sitten tähän eurooppalaiseen kohdentamisen. Siinä pitää olla hyvin varovaisia. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat historialliset kokemuksensa, miten reagoida tällaisiin kriisitilanteisiin. Meillä on myös paljon vapaaehtoispolitiikkaa. Meillä on Tsekin tasavallasta myös omat kokemukset. Meillä on vapaaehtoisjärjestöjä hyvinkin paljon, mutta pohjoisen ja etelän valtioilla Euroopassa on hyvin erilaisia kokemuksia toiminnasta. Meidän pitää pystyä kohdentamaan nämä erilaiset kokemukset, jotta päädymme myös vähän erilaiseen toimintatapaan. Meidän täytyy myös painottaa tarpeeksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Sen takia tämä keskustelu on ollut mielestäni varsin mielenkiintoista. Kiitos paljon. You very much. What is left? Kiitos. Nyt sitten tarkistusta jättämisen määräaika. Minä ehdotan 19. tätä kuuta keskiviikkona kello 12. Kiitos. Siirrytään sitten Derek Vaughanin mietintöön aluekehityksen roolin optimointi kohesiopolitiikassa. Esityslistan kohta yhdeksän. Derek, ole hyvä. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, not even... Kiitos puheenjohtaja. No minäkään en sentään väitä, että tämä, tämä on kovin innostava otsikko tälle mietinnölle, mutta kyllä tämä on ihan hyvä mahdollisuus. Ja olin innoissani tästä mahdollisuudesta tehdä tämä mietintö, koska kollegat ovat varmasti ymmärtäneet tämän asian tärkeyden erityisesti tulevaisuudessa. Yksi tapa saavuttaa suurempaa tehokkuutta ja saada suurempaa tehoa irti kohesiopolitiikasta on se, että aluekehityksen roolia siinä optimoidaan. Ja tässä luonnoksessa puhutaan siitä, että tämän saavuttamiseen ja suuremman tehokkuuden saavuttamiseen ei tarvita mitään uusia mekanismeja, vaan että korostetaan alue, alue, aluetason ja, ja paikallistason roolia ja pyritään tunnistamaan ne mekanismit, joilla se voidaan tehdä. Kun laadin tätä asiakirjaa, niin ensimmäisen ajatuksena oli keskustella paikallisten sidosryhmien edustajien kanssa, mitä ajatuksia niillä on siitä, että miten ne pystytään integroimaan näihin rahastojen näiden rahastojen toimintaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Parlamentissa kuulimme heidän ajatuksiaan tästä asiasta. Ja näiden keskustelujen perusteella tunnistimme sitten sellaisia esimerkkejä, joita tulevaisuudessa voitaisiin käyttää. Nämä esimerkit ovat tärkeitä, koska ne ovat käytännön esimerkkejä. Ne eivät ole ainoastaan teoreettisia ajatuksia, joita jostain komissiosta saattaa tupsahdella, vaan ne ovat käytännön esimerkkejä, joita tulevaisuudessa voidaan käyttää, jos halutaan integroida näitä rahastoja. Tässä asiakirjassa katsotaan myös, tarkastellaan myös komission tekemiä ehdotuksia ja sitä, miten ne voisivat auttaa yhdistämään näitä rahastoja – siellä puhutaan hallinnollisen taakan vähentämisestä, joustavuuden lisäämisestä paikallis- ja alueellisella tasolla. Tarkasteli myös uusia rahoitusinstrumentteja, joita komissio ehdottaa, kuten esimerkiksi yhteisövetoisia investointeja, yhteisiä toimintasuunnitelmia. Näistä kaikista asioista on keskusteltu alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa ja siellä vastaanotto oli todella lämmin erityisesti käytännön seurauksia näistä haluttiin tarkastella vielä lähemmin. Me tarvitsemme suurempaa selvyyttä vielä komissiolta siitä, miten nämä ajatukset toimisivat tulevaisuudessa. Eli tarvitsemme lisätietoa, jotta niitä voidaan todella hyödyntää tehokkaasti. Keskustelimme kolmesta tärkeästä uudesta mekanismista, Niitä on tunnistettu siis halki Euroopan. Meillä oli hyviä esimerkkejä muun muassa Walesista, Tanskasta, muista maista. Uusia erilaisia mekanismeja, kuinka niitä voitaisiin käyttää näiden viiden tärkeimmän rahaston integroimiseen tulevaisuudessa. Suurin osa teistä on jo nähnyt tämän paperin aikaisemmin ja vastaanotto on ollut varsin myönteinen. Se on ollut myönteinen myös alueellisella tasolla ihmiset haluavat nähdä, että parlamentti miettii ratkaisuja tulevaisuutta varten, kuinka rahastoja voitaisiin yhdistää ja käyttää tehokkaammin. Paikallisviranomaisten kanssa ja sidosryhmien kanssa käydään tulevaisuudessa keskusteluja, aivan kuten täällä parlamentissa myös minun ja varjoesittelijöiden kesken. Tarkistukset tehdään tässä kuussa ja sitten ilmeisesti vasta marraskuussa äänestetään tässä valiokunnassa. Nyt halutaan kuitenkin enemmän lihaa näiden ehdotusten luiden päälle ja siksi otan kommenttini ilolla vastaan. Kiitos Derek. Kaczewska, EPPn varjoistelija, ole hyvä. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Na początku chciałbym bardzo e, podziękować. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Se ei ole mielenkiintoinen pelkästään otsikolta, vaan myöskin sisällöltään. Ja varmasti tämä on tärkeä elementti prosessissa, jossa kaiken kaikkiaan pyritään Euroopan talous palauttamaan jälleen hyville urille ja kasvun tielle. Vastustuksena sen verran, että on tärkeää katsoa, minkälaisia rahoituksellisia välineitä voi hyödyntää ja miten ne parhaiten alueita voivat tukea. Ja on myöskin katsottava, mitkä ovat kustannukset tähän liittyen. Kolme välinettä asiakirja mainitsee, kommentoin niitä hieman tärkeimpänä välineenä mainitaan integroidut alueelliset investoinnit. Katsoisin, että tällä kaikella pyritään alueeseen kehitykseen ja voidaan rahoitusmalleja yhdistää ja tällä tavalla hyödyntää paremmin eri lähteistä saatavaa rahoitusta. Ja näin myöskin monen väliset interventiot mahdollistuvat ja tätä kannattaa tukea ja kannattaisi huomioida tämä väline varsinkin kaupunkialueilla, koska tällöin voidaan yhdistää eri tavoitteihin esitetty rahoitus. Eli tällaisia eh, integroituja tai alueellisia investointeja tarvitaan. Tällä tavalla täytäntöönpanon menettelyä voidaan yhtenäistää ja voidaan hyödyntää paremmin kohesiorahaston ja sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia. Sitten yhteiset operatiiviset toimet. Komissio omassa asiakirjassaan toteaa, että yhteisiä toimia ei käytetä infrastruktuurin tukemiseksi, mutta kyseessä voi kuitenkin olla väline, jolla äh, toiminnallinen lähestymistapa huomioidaan ja saadaan tietynlaista hyötyä, voidaan huomioida naapurialueet ja saadaan tällä tavalla aikaan äh, laajat äh, kaupunkialueet yhtenäisen tarkasteluun. Kun tällaisista yhteistä toimista puhutaan, niin eh, ei tulisi puhua pelkästään strategisista asiakirjoista, vaan eh, niiden tulisi olla operatiivisia luonteeltaan. Tässä tulisi huomioida eh, aluetason toimet ja toiveet ja katsottaisiin, minkä tyyppiset toimet kulloinkin olisivat tarpeen. On tärkeää, että suunnitelmat ovat sellaisia, että ne voidaan kokonaisuudessaan ja sopivalla aikataululla myöskin täytäntöön panna, jotta päästään hyviin tuloksiin. Ja kun alueellinen yhteisö kehittää näitä mekanismeja, niin voitaisiin ajatella, että tämä viimeinen mekanismi olisi väline, jolla voitaisiin tukea paikallisyhteisöjä, kun ne täytäntöön panevat tärkeäksi katsomiaan toimia. On kuitenkin määriteltävä huolella tietyt alueet ja alat, jotka katsotaan kunkin välin osalta tärkeiksi. On mietittävä myöskin, mitkä olisivat ystävälliset keinot ja mahdollisuudet auttaa paikallistason hankkeita, sillä paikallishallinnossa välttämättä ei ole riittävästi henkilökuntaa ja resursseja lähteä käymään läpi kaikkia menettelyjä, joita tarvitaan rahoituksen mahdollistamiseksi. Ja näitä maksutapoja tulisi ehkä myöskin miettiä, tällainen grant-tyyppinen maksu saattaisi tulla kyseeseen. koska tällöin eh, budjettiin liittyvät lopputulokset olisi selkeämpi eh, määritellä. Ja myöskin hallintoa voidaan hajottaa, hajauttaa. Tästä voi olla hyötyä, eh, varsinkin kun halutaan paikallistason toiveet toteuttaa. Ja tällä tavalla on mahdollista ajatella uusien työpaikkojenkin luomista. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaiken kaikkiaan tästä esityksestä. Jonkin, joitain tarkistuksia tulen esittämään. Sen voin tässä vaiheessa sanoa. Alueellisesti integroidut investoinnit olisi ehkä syytä ottaa äh, Joint Investment Plans äh, osion kanssa käsittelyyn. Kiitos. Madame Husmanova is not here. Huismanova ei taida olla täällä. Onko vihreistä? Karima ei ole täällä. Junus Omarjikin lähti. Nikos, ole hyvä. Sorry, before you start speaking. Tai vielä ennen kuin aloitat, sanoisin koordinaattoreille, että koordinaattoreiden kokous voidaan luultavasti aloittaa ennen kuutta. Eli varautukaa siihen, olkaa paikalla. Nikolas, ole hyvä. Kiitos paljon. Tärkeä mietintö. Meidän pitää, täytyy pitää mielessä, että käytettävissä olevat määrärahat eri rahastoista tulee käyttää sillä tavalla, että takaamme alueellisen kohesion ja helpotamme kansalaisten elämää. Näin ollen parempi instrumenttien käyttö takaa sen, että lopputulos on totta kai parempi, jotta päästään maksimitavoitteeseen ja lopputulokseen meidän pitää käyttää hyvin määrärahoja. Silloin pitää painottaa kasvua ja alueellista kehitystä, johon otetaan mukaan alueelliset viranomaiset. He ovat siis aktiivisia toimijoita tässä mallissa ja koska he ymmärtävät itse parhaiten oman alueensa tarpeet ja tietävät, mitä tarvitaan tällä tasolla. Sen takia on tärkeää, että meillä ei ole liian tärkeitä poliitikkoja, vaan pystymme yhdistämään erilaisia painopistealueita. Ja rahoitus tulisi useammasta rahastosta. Tämä on tärkeää, koska varsin usein meillä on hankkeita, joita rahoitetaan eri rahastoista ja sitten yksi, kaksi ei päästäkään kuitenkaan parhaaseen lopputulokseen. op tiimitulokseen, johon voitaisiin päästä, jos tätä paremmin koordinoitaisiin, jos paremmin koordinoitaisiin eri painopistealueita, jos eri resursseja koordinoitaisiin paremmin. Sitähän me täällä toivomme Euroopan parlamentissa, eli parempaa tulosta ja optimaalista suoritusta. Vähentä, byrokratian vähentäminen on yksi asia. Sääntöjen pitäisi olla selkeitä ja, jotta todella käytettäisiin parhaiten käytettävissä olevia resursseja, jotta yhteisöt, paikallisia olevia viranomaiset yhteisöt voivat käyttää niitä, mutta koska tulokset ovat myös eri rahastojen tavoitteiden mukaisia, käytettävissä olevat resurssit, esimerkiksi Euroopan budjetin ja kansallisten budjettien puitteissa resurssit ovat rajallisia. Sen takia meillä pitää olla myös vaihtoehtoisia rahoitus resursseja, eli meillä pitäisi olla rahaa, jonka avulla voitaisiin puuttua asioiden kulkuun eri painopisteakseleilla. Jos käytetään eri rahastoja, niin silloin voitaisiin päästä hyödyntämään uusia resursseja, joita voitaisiin käyttää täydentävinä rahoitusmuotoina. Thank you. I would like to ask... Kiitos. Onko Christian Feinfeld täällä? Haluaisiko komissio sanoa jotain? DG Regi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja sen hyvästä hengestä. Olemme siitä aivan samaa mieltä. Meidän tulee vahvistaa tätä alueellista ulottuvuutta ja näiden rahastojen integraatiota. Se on koko tämän ehdotuksen henki. Tässä tässä kumppanuussopimuksessa ja, ja myös tuossa säännöstössä, jonka haluaisimme edelleen pitää voimassa. Nämä käytännön esimerkit tässä mietinnössä olivat todella hyviä. Haluaisin kuitenkin oikaista muutaman väärinkäsityksen näistä välineistä. Nämä yhteiset toimintasuunnitelmat, ne esitellään tässä alueellisina välineinä, mutta sitä ne eivät ole, vaan se on tällainen toimitusmekanismi tai väline – Siinä on kyse tulospohjaisesta rahoituksesta. Ensin sovitaan tavoitteista ja tuloksista ja sitten lasketaan, minkälaiset kulut niiden saavuttamiseen vaaditaan. Se on vaikeaa tällaisissa infrastruktuurin kertaluontoisissa hankkeissa. Ja kansallisen, kansallisten yhteisöjohtoisten hankkeiden ja näiden ITIden eli yhdennettyjen alueellisten investointien välillä on myös eroa. Ne ovat eri asioita, niitä voi toki käyttää yhdessä, mutta ei ole pakko. Mutta siis niitä voi käyttää yhdessä. Nämä käytännön esimerkit ovat hyviä mutta olen sitä mieltä, että tässäkin tarvitaan lisää ohjausta ja sen eteen teemme koko ajan töitä. Kertoisimme, miten näiden välineiden oli, olisi tarkoitus toimia. Yhteisöjohtoinen kehitys yhdessä paikallisen kehityksen kanssa on sellainen asia, johon ollaan, olemme tekemässä yhteistä opasta. Nämä käytännön esimerkit osoittavat myös sen, että välineen lisäksi myös toimeenpanolla on väliä siellä kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla. Ja siinä mielessä näillä viranomaisilla on tärkeä rooli. Ja siksi on hyvä, että nämä esimerkit ovat, ovat tässä mietinnössä. Kiitos. Kiitos. Haluaako Derek sanoa vielä jonkun sanan? Well, thanks the colleagues for... Kiitos ja kiitos kommenteista kollegoille. Tässä hyvin nostettiin esiin se, että mitä enemmän voidaan yhdentää äh, varoja äh, ja kun kyse on isosta hankkeesta, niin se suurempi vaikutus. Ja tämä on yksi äh, tavoitteistakin, eli mietitään, miten tähän päästäisiin. Yhdennetyt alueelliset investoinnit varmasti katsotaan, miten tämä asia kannattaa mietinnössä esiin nostaa. Yksi seikka vielä näistä yritystä alueellisista niin siellä käyttäisiin eri rahastojen rahoitusta, mutta kannattaa ehkä katsota, voitaisiinko ottaa muitakin mukaan näihin hankkeisiin ja horisontti 2020 on yksi näistä, vaikkei se ole ytimessä omassa esityksessäni, mutta kun puhutaan isoista hankkeista, joissa halutaan vaikka horisontti 2020kin eh, rahoja käyttää vaikkapa kapasiteettiin ja sitten eh, muita eh, liittyen vaikkapa infrastruktuurihankkeisiin, niin kyllä mahdollisuutena voidaan nähdä tällainen laajempikin rahastojen hyödyntäminen. Kiitokset myöskin komissiolle. Ja niin kuin esityksessäni totesin, kaikki asiat eivät välttämättä vielä ole ihan selviä, mitä kaikkea tähän uuteen mekanismin mukaan tulee. Eli olemme valmiit käymään keskustelua komission kanssa ja kiitos jo esitetyistä kommenteista tässä lausunnossa halusin kiinnittää huomiota siihen, että saadaan selvyyttä asioihin, mutta myöskin yksinkertaistettaisiin asioita. Jos alueita rohkaistaan yhteisen varojen käyttöön, niin asioiden tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia. Muutoin eh, varmastikaan eh, rahoituksen yhdistämisessä ei onnistuta. Meillä on tässä vielä jonkin verran aikaa jäljellä, eli olen yhteydessä vielä eri tahoihin ja sidosryhmiin ennen kuin lopullinen teksti valmistuu. Kiitos. Minä kommentoisin tätä asiaa vielä lyhyesti. Tämä mietintö tehdään nyt yhtä aikaa käynnistetyn neuvotteluprosessin kanssa. Ja tässäkin valiokunnassa näiden neuvottelujen tuloksia varmasti käsitellään, mutta myöhemmin on tulossa myös tärkeä vaihe, nimittäin tämä täytäntöönpanovaihe. Ja siinä mielessä tämä mietintö on erittäin tärkeä. Totta kai mietintö on tärkeä myös näin, näin sääntelypuitekehyksen puolesta, mutta myös sen myöhemmin tulevan toimeenpanovaiheen kannalta tämä on tärkeä mietintö. Lopetetaan tähän tämä keskustelu. Tarkistusten jättämisen määräaika on 24.9. Eli teillä on viikkoaikaa ja silloinkin aika 12. Nyt päättäisin tämän päivän kokouksen tähän. Huomenna meillä on useita äänestyksiä, ottakaa siis äänestyskortit mukaan. Ja nyt koordinaattorit ovat ilmeisesti tulossa kymmentä vaille kuusi tänne, eli aloitetaan silloin koordinaattoreiden kokous. Kiitos.